Neuvoston puheenvuoron pitää seuraavaksi herra Della Vedova. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin neuvoston puolesta onnitella ka, Karlen suuri palkinnosta. Joulukuinen neuvoston kokouksessa on kaksi tärkeää aihetta. Ensinnäkin investoinnit ja Ukraina. Rahoituskriisi ja velkakriisi ovat johtaneet Euroopan unionissa tilanteeseen, jossa meidän täytyy miettiä talouden strategiaa Eurooppa-neuvostossa nimenomaan keskeisesti mietitään tätä strategiaa, kuten myös investointejakin Eurooppa-neuvostossa. Eh, Eurooppa tarvitsee investointeja. Meillä on kuitenkin merkittäviä hankkeita, joita voitaisiin hyödyntää investoinnissa, mutta hankkeet eivät aina oikein saa osakseen kunnon rahoitusta, vaikka mahdollisuuksia siellä olisi Euroopankin tasolla valtavasti. Totta kai Tähän on monenlaisia syitä olemassa. Kriisi on vaikuttanut merkittävästi kaikkien käyttäytymiseen, taloudellisiin toimijoihin, valtioihin, mutta varsinkin yksityisiin sijoittajiin. Ne ovat hyvin varovaisia nyt, eivätkä ole varmoja tuotosta. Tällainen ei saa jatkua. Kaikkein tärkeimpiä tavoitteita Eurooppa-neuvoston kokouksessa onkin nimenomaan luottamusta saada uudelleen aikaan, saada uutta puhtia investointeihin ja löytää kunnon puitteet investoinnille Euroopassa. Euroopan neuvosto antaa myös suuntaa kaikkein tärkeimmille toimijoille. Ensinnäkin me saamme aikaa uuden rahaston strategisen investointia varten. Sen myötä voidaan 2015-2017 löytää uusia investointikohteita mutta siinä tarvitaan molempien toimielimien tukea lainsäätäjinä. Meidän täytyy toimia mitä pikimmiten lainsäädäntöehdotuksen parissa, jotta uudet investoinnit voisivat käynnistyä jo ensi vuoden alkupuoliskolla. Tämän rinnalla keskuspankki, investointipankkikin käyttää omia varojaan samaan suuntaisesti. Meidän täytyy jatkaa myös rakenneuudistuksia ja valtiontalouden tervehdyttämistä. Kyse on ennakkoedellytyksistä kasvulle. Investointeja ei saada, ellei meillä myös terveä, tervettä valtiontaloutta ja säädöksissä varmuutta. Kolmanneksi meidän täytyy suotuisa ympäristö luoda, joka on myös ennakoitavissa sijoittajan kannalta. Lainsäätäjänä meidän roolimme on molemmilla tässäkin tärkeää. Näin voidaan lainsäädäntöpuitteita kohentaa, pitää kiinni kunnianhimoisesta ohjelmasta lainsäädännön parantamiseksi. Huominen neuvosto antaa poliittista suuntaa ja asettaa tärkeysjärjestyksen asiat omien toimivaltuuksensa puitteissa perussopimusten nojalla. Mutta jotta tämä siirtyisi reaalitalouteen, niin se on myös meidän harteillamme. Euroopan parlamentin ja neuvoston täytyy sitoutua nopeasti siihen, että saadaan aikaan tuloksia, joita kansalaiset odottavat meiltä. Neuvoston puheenjohtaja, tässä voin puhua myös Latvian puolesta, joka tulee meidän peräämme, tekee kaikkensa, jotta nämä puitteet luodaan investoinnille. Ei ole epäilystäkään siitä, että te olette myös yhtä sitoutuneita tavoitteen saavuttamiseen. Tämä nähtiin pari viikkoa sitten myös keskustelussa Euroopan investointisuunnitelmasta Junckerin ehdotuksen pohjalta. Hyvä puhemies, arvon parlamentin jäsenet, lopuksi haluaisin vielä mainita Ukrainan, koska tilanne on siellä edelleen epävakaa. Itäisessä osassa maata on jännitä edelleen ja ne aiheuttavat suurta huolta. Olen tietoinen siitä, että varmasti moni täälläkin on huolestunut tilanteesta. Euroopan neuvosto seuraa läheltä tilanteen kehkeytymistä, on valmis hyväksymään uusia aloitteita tarvittaessa. Kuten tiedätte, tällä viikolla korkea edustaja Federica Mogherini menee Kiovaan ja varmasti kertoo myös neuvostolle huomenna hänen matkansa tuloksista. Ukrainassa ollaan päättäväisiä jatkaa poliittisissa ja taloudellisissa uudistuksissa. Meidän täytyy rohkaista heitä ja jatkossakin tukea uudistusprosessia maassa. Haluaisin kiittää huomiostanne ja kiinnostustanne puheitani kohtaan ja minä välitän teidän kantanne myös huomisen kokoukseen. Sitä paitsi puhemieskin osallistuu täysistuntoomme tammikuussa. Kiitoksia herra Della Vedova. Sitten komissiosta puheenjohtaja Juncker. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Iloitsen siitä, että voin kertoa teille komission kannasta neuvoston kokoukseen ja Ja voitte kertoa sitten näille kollegoille, jotka eivät voineet olla täällä näin aamulla paikalla. Teemmekin niin. Niin kaikki kollegat ovat kaikki matkoilla välittämässä teidän viestiä eiliseltä. No minä ilätsen tästä kaksi when we look ahead to the... Kaksi asiaa tulee erityisesti esiin, kun katsomme tulevaa Eurooppa-neuvoston kokousta. Ensinnäkin uudet investoinnit on keskityttävä investointi-ilmapiirin parantamiseen Euroopassa. Meidän on autettava itäistä naapuriamme Ukrainaa, tasapainotettava tilannetta siellä ja auttaa heitä kohtaamaan tuleva talvi ja talouden haasteet. Meidän on näitä tavoitteita täytäntöönpantava menestyksekkäästi. Muutamia kommentteja uudesta lähestymistavastamme investointeihin. 28.11. komissio esitteli 2015 ähm, vuotuisen kasvuselvityksensä ja se on osa kattavaa työpaikkoja, kasvua ja investointeja koskevaa pakettia. Me ehdotamme integroitua lähestymistapaa, joka pohjautuu kolmelle pilarille ja niiden on toimittava yhdessä synergiassa ja niitä on yhdessä eri toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa toimeenpantava, jotta saadaan menestyksekästä ja kestäviä tuloksia, lisätä investointeja, nopeuttaa rakennemuutoksia ja edistää finanssipoliittista vastuuta harjoittamalla vastuullista julkisen talouden vakauttamista. Käyn läpi nopeasti nämä kolme kohtaa yksi kerrallaan. Ensinnäkin meidän on saatava koordinoitu eh, investointien lisäämisponnistus, jotta saamme kestävämpiä investointeja. Se on ensimmäinen painopiste tälle uudelle komissiolle. Heikot investoinnit haittaavat elpymistä lyhyellä aikavälillä ja haittaavat kasvua ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä investoinnit ovat 15 prosenttia alle ennen kriisin tasoja ja meidän on ryhdyttävä nopeisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kun esittelimme 20.11. investointiohjelman, meillä on strateginen investointiohjelma yhdessä Euroopan investointipankin kanssa. Haluamme saada sekä julkisen ja yksityisen sektorin investointihankkeet nopeasti liikkeelle, ja ne eivät ilman meidän potkuamme olisi lähteneet liikkeelle. Tarvoitteena on investoida niihin jäsenvaltioihin, joita talouskriisi on eniten koskenut. Tämä koskee hyvin monia toimialoja, ja ne finanssipoliittiset instrumentit, jotka soveltuvat näihin hankkeisiin, energia, laajakaista, innovatiiviset pk-yritykset, koulutus, uusiutuvat energiavarat ja korkean teknologian terveyspalvelut. Kaikkia näitä nämä ohjelmat koskevat. Puhemies ja neuvoston puheenjohtaja en voi tässä nimetä yksittäisiä hankkeita. Kaikki hankkeet on seulottava niiden taloudellisen elinkelpoisuuden kannalta. Meillä on työryhmä, jossa on investointia käsitteleviä ihmisiä ja siellä on yli 2000 erilaista esimerkkiä. Ne eivät kaikki ole taloudellisesti elinkelpoisia. Kuitenkin siellä on mielenkiintoisia esimerkkejä, kuten infrastruktuuri, tällaiset liittymäkohdat esimerkiksi Suomessa, Puolassa ja muuallakin. Sitten koulujärjestelmien uudistaminen Italiassa ja sairaalahankkeet Belgiassa. Muutamia esimerkkejä mainitakseni. Tämän rahaston perustamiseksi tarvitaan yhteispäätösmenettelyssä hyväksytty perustamissäännös. Ja 2015 komissio tekee ehdotuksen siitä ja luottaa Euroopan parlamenttiin, jotta saadaan nopeasti läpi ja hyväksyttyä Rahaston pitäisi olla käytössä ensi vuoden puoliväliin mennessä. Jotta saamme sitten tuloksia kentällä niin nopeasti kuin mahdollista, luotamme EIPn tukeen, jotta saamme tiettyjä toimia heidän rahoituksellaan nyt jo ensi vuoden alussa käynnistettyä, ja Euroopan investointipankki on suostuvainen tähän perusajatukseen. On sanottu paljon siitä, miten jäsenvaltiot voivat vaikuttaa rahastoon Uusi rahasto on itsenäinen, se seisoo omilla jaloillaan, mutta sen vaikuttavuus voi olla paljon suurempi, jos jäsenvaltiot myös panostavat siihen. Ja muutama jäsenvaltio on osoittanut kiinnostusta tehdä niin ja odottavat nyt, että ehdotuksia tehdään siihen suuntaan ja että Euroopan neuvostossa huomenna voidaan sitten ilmaista aie panostaa tähän investointirahastoon. Ei pelkästään sanoja, minä tarvitsen rahaa. Omalta osaltani minä olen ilmoittanut komission aikeen suhtautua myönteisesti tällaisiin pääomapanostuksiin kasvu- ja vakauspaketin nimissä ja sisällä, ja saamme yksityiskohtaista tietoa asiasta sitten tammikuun puolella. Haluan vakuuttaa myös teille sen, että ne hankkeet, jotka on valittu investointi päätökset ovat riippumattomien ja asiantuntijoiden ja talous- ja sosiaalisen elinkelpoisuuden kannalta arvioituja. Meillä ei tule mitään maantieteellistä kiintiöjärjestelmää tai erilaisia mm, kohdennettuja hakuja. Kuitenkin kaikissa maissa voidaan esittää kaikista maista. Toivotaan tällaisia investointiehdotuksia. Ja sitten kaikki osapuolet voivat arvioida näitä potentiaalisia äh, hankkeita nopeasti ja tehokkaasti. Nämä ponnistukset, niihin liitetään sitten konkreettisia ehdotuksia, joilla parannetaan investointi-ilmapiiriä vähentämällä sääntelyä, sääntelyä sisämarkkinoilla. Toiseksi tarvitsemme myös rakenneuudistuksia. Muistakaa se kolmio, jonka teille esittelin, kun investointisuunnitelmaani esittelinen, eli julkisen talouden vakauttaminen, äh, rakenne, poliittiset uudistukset ja mm, budjettivakaus. Nämä kolmion kolme kärkeä eivät ole vastakkain, vaan ne menevät kaikki yhteen ja tavoittelevat samaa tavoitetta. Meidän yhteinen ponnistuksemme on vähentää tietenkin budjettivaetta. Kuitenkin julkinen velka on vielä useissa jäsenvaltioissa liian korkealla tasolla ja liian korkea velka haittaa tietenkin sitä äh, investoijien halua investoida Eurooppaan. Odotan, että huominen Euroopan neuvosto antaa komissiolle täyden tukensa viedä eteenpäin kaikkia tämän investointisuunnitelman osapuolia ja osatekijöitä. Eurooppa-neuvostossa toivottavasti kaksinkertaistetaan innovatiivisten rahoitusinstrumenttien käyttö tulevalle ohjelmakaudelle Euroopan investointi- ja rakennerahastojen kautta. Tämä tarkoittaa älykkäämpää julkisten rahojen käyttöä ja tiukempaa valvontaa. Ja Omalta osaltani toivon myös, että Euroopan parlamentti jaksaa tukea meitä tässä työssä. Puhemies, toinen aihe huomisella esityslistalla liittyy sitten Ukrainaan. Uusi hallitus valittiin sen uudistusohjelman vuoksi. Siellä on hyvin kunnianhimoinen hallituksen ohjelma ja meidän olisi otettava vastaan tämän hallituksen halu tehdä rakenneuudistuksia. Meidän on helpotettava ja autettava hallitusta työssään, kun se kohtaa haasteita työssään. Ensinnäkin Donetsk ja Lukhanskin tilanne. Siellä on ollut vähemmän väkivaltaa viime viikkoina, mutta tästä pitää tulla todellinen tulitauko ja rauhan prosessin pitäisi päästä taas jaloilleen. Meidän on tehtävä kaikkemme, joka vallassamme on, jotta vakautamme tilanteen Itä-Ukrainassa korostamalla, että kaikki osapuolet noudattavat Minskin sopimusta. Ukraina on myös vakavassa lamassa ja se johtuu pitkäaikaisesta makrotaloudellisesta ja rakenteellisesta ongelmavyhdistä. Tähän mennessä on annettu paljon rahoitustukea ja me aiomme tätä jatkaa tulevaisuudessakin kokonaisuudessaan 760 miljoonaa pitkäaikaista lainaa on viimeisen kahden kuukauden aikana myönnetty ja 600 miljoonaa euroa on jo kesällä sinne myönnetty. Näiden ohjelmien myötä 250 miljoonaa voidaan jakaa ensi vuoden alussa, jos kaikki poliittiset vaatimukset täytetään, mutta Ukraina tarvitsee paljon enemmän apua. Heidän rahoitusvajeensa on arvioitu YMFssä. He tarvitsevat 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria sen lisäksi, mitä nyt on jo suunniteltu. Euroopan unioni voi auttaa vain oman budjettinsa rajoissa ja uusi budjetti on hyvin tiivistetty. Meillä on hyvin pieni joustovara lisärahoitukselle tässä budjetissa, jossa täysin, jos käytämme marginaalimme budjetissa Ukrainalle kokonaan, meillä ei ole mitään muita varoja sitten säästössä uusille ehkä esille tuleville tilanteille. Meidän on siis pyrittävä täyttämään tämä kahden miljardin pyyntö. Jäsenvaltiot, koska unioni ei yksin pysty tähän, jäsenvaltioiden on annettava meille lisää joustavuutta budjettiin, jotta voimme tukea Ukrainaa. Hallituksen on myös äh, taattava äh, energiahuoltovarmuus Ukrainassa nyt talven aikana. Ukrainassa on tilattu iso kaasutilaus 5. joulukuuta nyt ja, ja sinne kaasua on nyt lähtenyt virtaamaan. Me edelleenkin me valvomme sopimuksen noudattamista ja kannustamme Ukrainan hallitusta siihen, että se sitten tammi-helmikuussa tilaa edelleenkin Venäjältä kaasua. Nämä olivat niitä pääkohtia, jotka minä halusin ottaa esille tässä vaiheessa huomisen valmisteluista. Eurooppa-neuvosto huomenna sitten näyttää, minkä tyyppistä vastuuta jäsenvaltiot ovat valmiita kantamaan. Kiitän. Kiitoksia herra Juncker. Sitten EPPn ryhmäpuheenvuoro puheenjohtaja herra Weber. Hyvä. Parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. On adventtiaika vähän ennen joulua, Silloin voi esittää toiveita. Ensimmäisen toiveen esittäisin nyt tälle tulevalle neuvostolle, että ehkä jätämme taaksemme tämän ikuisen keskustelun joustavuudesta ja säästöistä. Sitä on vuosia ja kuukausia keskusteltu. Juncker on tehnyt hyviä uusia ehdotuksia, että päästään eteenpäin. Konkreettinen investointipaketti. Niin Herra Weber, Ilmeisesti on tulkkauksen kanssa ongelmia, joten jos odottaisitte hetken. Italia. Sekin vielä. Ich frag mal, ist die Übersetzung... Kysynpä nyt, että onko tulkkaus Italiaan, onko Italian koppi sillä kunnossa on. Weber, voitte jatkaa. Niin, investointipaketti ensin on esitetty uusi metodi, sitä on keskusteltu intensiivisesti, ei uutta velkaa, vaan yksityistä, pää, yksityistä pääomaa mobilisoidaan. 350 miljardia euroa. E-, Eurooppa tekee silloin Eurooppana se, mitä voimme tehdä. Ja nyt sitten teema on neuvoston pöydällä käsittelyssä ja tästä pyydämme tukea, vaadimme tukea. Näitä investointeja tarvitaan Euroopalle ja kansallista tasoa nyt pyritään antamaan oma panoksensa. Ja sanon siihen, että toivoisin, että mahdollisimman moni jäsenvaltio tekisi selväksi jo seuraavina päivinä, että ne panoksensa antavat, myöskin oma maani Saksa. Olisi hyvä, jos Saksa esittäisi omat panoksensa pöytään, jotta se voidaan, voidaan tukea investointipakettia. Se olisi tärkeä askel, jotta voidaan saada aikaan dynamiikkaa ja 2000 projektihankkeesta sanon, että hyvä, että siis tarvitaanko sitten prioriteettilistaa vai toivelistaa. Ja toinen osa, hyvät kollegat, on keskustelu siitä, että ne, jotka haluavat joustavuutta, jotka haluavat lisää aikaa, niin että Juncker on tarjonnut maaliskuuhun lisäaikaa. Ranska, Italia, jotta voidaan tehdä tarvittavat reformit. Niin, ettei... Tässä lähdetään sitten näihin tarvittaviin uudistusrakenteisiin. Tartutaan tähän komission puheenjohtajan äh, tarjoukseen ojentaa käsiä. Otetaan se vastaan ja haluaisin sanoa, että toiseksi suurin maa, Ranska, huolestuttaa meitä. Jos nyt Ranskassa keskustellaan äh, sunnuntai-aukioloajoista, vain matkailualueella, että notareille annetaan tiettyjä poikkeuksia, niin on selvää kaikille, että nämä eivät ole näitä suuria rakenneongelmia ratkaisevia asioita. Tarvitaan enemmän sitoumusta, jotta Euroopan toiseksi suurin talousmahti saadaan vielä jälleen raiteille ja valmiiksi globalisointiin. Se huolestuttaa meitä ja haluan sanoa nimenomaan, että ilman vahvaa Ranskaa Euroopalla ei ole tulevaisuutta. Hyvät kollegat, tässä vielä yksi näkökohta, kun viime päivinä on Turkassa keskusteltu Kreikasta ja nyt kun näen, mitä eurooppalaiset kumppanit vaativat Kreikalta, joka on tehnyt paljon Kreikka. Siltä on vaadittu paljon. Muuten Ranskan ja Etelän tuella täytyy äh, esittää Kreikallekin vaatimuksia. mitä Ranskalta nyt sitten vaaditaan, niin kysyn, ollaanko oikeudenmukaisia kaikille jäsenvaltioille EU:ssa? ssa Tämä kysymys täytyy esittää eurooppalaisina itseltämme. Eli nyt komission ajan etukäteen täytyisi tarttua. Olisi hyvä, että Saksa antaisi rahaa investointeihin ja Ranska lähtisi mukaan. Se olisi hyvä Euroopalle. EPPlle, EPPlle painopistealueet ovat tärkeät ja haluaisin nyt puhua tämän viikon keskustelusta komission työohjelmasta EPPssä tuemme Timmermannia tässä rajoittamisessa, keskittymisessä tärkeisiin tehtäviin, jotka koskevat meidän aikaamme. Ja tässä sosiaalidemokraatti Timmermans saa täyden tukemme ja haluaisin nimenomaan sanoa myös, että kun, menee verot, kun äh, on kyse verotuksesta, niin komissio on siitä tehnyt erittäin hyviä ehdotuksia EPVssä me uskomme sosiaalidemokraatti Moskovicin, joka nyt tästä taxation-teemasta on vastuussa. Hän on tehnyt hyviä ehdotuksia ja toivottavasti, että sosiaalidemokraatit e, myöskin osoittaisivat e, Moskovicia kohtaan yhtä paljon luottamusta kuin me. Kaksi kohtaa vielä. TTIP e ensimmäisenä. Olen iloitsen siitä, että Australian keskustelun jälkeen annetaan Amerikan keskusteluihin kaasua painetaan. Ehkä, saa, ehkä saadaan ne loppuun ennen 2015. Maailma ei erota sitä, mitä sisäisesti sovimme täällä. Haluamme pitää yllä korkeat standardit eurooppalaisina, mutta haluamme myös maailmankaupassa päästä eteenpäin. Ja sen vuoksi pidämme nimenomaan hyvänä, että neuvosto on tässä sitoutunut ete, ete, etenemään. Ja sitten viimeisenä vielä tämä kohta, joka nyt sitten on kuumin teema, tietysti Venäjän ja Ukrainan tilanne. Ukrainasta komission puheenjohtaja tarpeellisen sanoi. Haluan sanoa vähän Venäjästä. Tällä viikolla Venäjän keskuspankki on sitten päättänyt nostaa korkon, koron 17 prosenttiin se vaikuttaa myös sisäiseen investointiympäristöön Venäjällä. Ei enää investoida tällä korkotasolla. Rupla vähän vakiintui eilen, mutta edelleen se on pudotuksessa. Voitaisiin sanoa, että pakotteet toimivat, mutta emme me sitä iloitse, emme me iloitse, vaan toivomme, että tämä kehitys tekee Putinille ja Moskovalle selväksi, että, Mos- että Moskovan tie on väärä tie, omalle maalle väärä tie. Toivomme, että nämä kehityskulut tekevät selväksi, että kun eurooppalaiset ojentavat kättä, niin se on edelleen voimassa. Olemme kumppanuutta Venäjän kanssa ja toivomme, että Venäjä palaa siihen, että kunnioitetaan kansainvälistä lakia ja että pakotteet tulevat tarpeettomiksi. Kiitoksia. Es gibt eine äh, Bitte äh, verschiedener, ich, ich habe hier mengenweise. Täällä on monia sinisen kortin puheenvuoropyyntöjä, mutta mennään tässä järjestyksessä, jos Weberille sopii, niin Rova Peres haluaa esittää kysymyksen. Kiitos puhemies. Herra Weber, te haluatte tasavertaista kohtelua ja sitä kyllä kannatan minäkin. Tässä tapauksessa mitä te teette sitten uudistuspyyntöjen kohdalla, joita ehkä suunnataan maata kohti, jonka tunnette parhaiten. Jos ajatellaan suunnata työtä, naisten työtä, köyhyyden torjuntaa, mitä te vastaatte Mario Draghille, kun hän viittaa myös jäsenvaltioiden agregoituihin velkoihin ja mitä ylijäämää on tarjolla alijäämän kattamiseksi Euroopan tasolla. Kollega Peres, jos nyt tarkastellaan EPP-hallituksia Euroopassa, niin ne ovat toteuttaneet rakenneuudistuksia viime vuosina. Valdis Dombrovskis Latviassa esimerkiksi Irlannin, Kreikan kollegat, Portugalin kollegat. Siitä on rasitetta ihmisille kovasti. Mutta jos tarkastelemme nyt sitten Euroopan kasvutasoja, niin voidaan todeta, että ne maat, joilla oli rohkeutta tehdä uudistuksia, että ne ovat nykyään sitten kasvun Euroopassa. Ja sen vuoksi kysymys on suhteellisen merkityksetön ne torjuvat köyhyyttä, joilla on rohkeutta investoida tulevaisuuden uudistusohjelmiin. Ja tästä me pidämme kiinni. Sitten SED ryhmän puheenvuoro puheenjohtaja Pitella. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tänä päivänä 17. maaliskuuta on juhlapäivä. Neljä vuotta sitten, 2010, tuli sellainen nuori Mohamed Muazizi, sytytti itsensä tuleen. Siitä lähti liikkeelle arabikevät. Asisi oli 26 vuotta vanha. Ja hän oli silloin menettänyt työnsä samana päivänä. Ilman työtä ei menetä pelkästään tulolähdettä siinä, menettä ihmisarvossa elämän syynsä, koska työ on arvo, joka antaa merkitystä elämällemme. Joka tunti Euroopassa sata ihmistä menettää työpaikkansa. Tämä on todella kokonainen sukupolvi, joka uhrataan tässä. Ei voi olla tätä huomaamatta. Ei tässä riitä retoriikka, vaan nyt täytyy ponnekkaasti puututtavat tilanteeseen tai me joudumme vastaamaan siihen epätoivoiseen vihaan, jossa kenelläkään ei ole mitään menetettävä, koska ihmisarvonsa ovat jo menettäneet. Tästä Eurooppa kärsii. Tämä sanoo myös Della Vedovalle. Ja huomisen neuvosto pitäisi tästä puhua. Mitä te puhuitte, niin se menee kyllä oikeaan suuntaan. Että saadaan investointisuunnitelmia, niin varmasti mennään puheenjohtaja Juncker oikeaan suuntaan. Ja totta kai arvostamme tätä suunnitelmaa ja tätä suuntausta. On erittäin tärkeää, että meillä on Eurooppalainen investointirahasto tulossa, Manfred. Tämä on kaikkein tärkein asia. Ei tässä lukuja pidä ajatella tai tilejä. Ajatellaan ihmisiä, jotka kärsivät. Ja ja niitä ihmisiä, jos haluamme auttaa, niin tarvitaan investointeja, etteivät joudu kärsimään. Kasvua, kestävyyttä ja työpaikkoja. Mutta nyt täytyy ryhtyä toimiin suunnitelman pohjalta ja pikaisesti, niin että tavoitteet ovat selkeät. Uuden rahaston pitää keskittyä nimenomaan riskaapeleihimpiin kohteisiin, kuten Junckerkin on todennut. Limassa paras vasta vastaus oli se, että voidaan jotenkin torjua ilmastonmuutosta, vaikka se loutikin hyvin varovaisia. Tarvitaan päättäväisyyttä, rahoittaa hankkeita, jotta voimme muuttaa energiatuotanto Euroopassa. Me tarvitsemme enemmän varoja suunnitelmille. Siksi tarvitaan jäsenvaltioiden tukea. Meidän täytyy panna jäsenvaltiotkin tarjoamaan uutta rahaa. Ja kollega Weber, voitaisiin ehkä verota teidänkin maahanne, mutta meidän pitäisi jotenkin neutralisoida vasemmatojen osuudet tähän rahastoon. Muutoin kukaan ei halua tulla mukaan. Meidän täytyy avata keskustelua myös siitä, miten voitaisiin yhteisrahoitus neutralisoida, kun on kyse tämän rahaston rahoittamista hankkeista. Ja myös tiedonannosta on nyt laatimassa myös joustosta. Ehkä siinä olisi hyvä tilaisuus puuttua myös kannustimiin. Eli anta tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka ovat asettaneet etusijalla nimenomaan suunnitelman investoinneet. Tässä komissio totta kai tarvitsee meidän tukeamme, parlamenttimme tukea. Ja emme aio jättää teitä yksin, enkä, enkä, emmekä salli sitä komissiota heikennetään, niin kuin jotkut haluavat tämän salin ulkopuolella ja ehkä, ehkä täällä salissakin jotkut. Mutta ette tekään voi jättää meitä yksin. Parlamentin täytyy olla täysivaltaisesti mukana, kun laaditaan ja hyväksytään uutta strategista rahastoa. Sen ääni täytyy tulla kuuluville myös rahaston hallinnoinnissa. Neuvoston täytyy puhua Euroopasta, joka kärsii, minä sanon aluksi. Mutta on aika ikäviä merkkejä myös siitä, että kun ajatellaan mikä on nykyinen tilanne suunnitelmissa, niin ei juurikaan ole mietitty veron kiertoa ja siksi on vaikea löytää investointeikin varoja ja miljardia katoaa jäsenvaltioiden kasvasta. Todellakin tämä on heikko ja vahva Eurooppa yhtä aikaa. Eh, Eurooppa ei ole pelkästään rajojen sisällä, vaan ne yritykset maksavat myös veroja ja myös ne, jotka hyödyntävät verokikkailun ja pakoilun mahdollisuuksia. Ja neuvosto täytyy tähänkin puuttua, herra Della Vedova. Komission työohjelmassa on ottanut jotain ja toimenpiteitä, joita mekin peräkuulutimme. Kiitos teille, Timmermanille ja Moskovisille myös siitä, herra Weber on tullut ilmeisesti Moskovisin puolesta puhujaa parempi meidän kuin milloinkaan. Me olemme aina olleet hänen rinnallaan ja aina olemme oleva myös hänen rinnallaan. Ja tiedämme, että hän ajattelee Euroopan hyvää. Finito, presidente. Puhemies, puheenjohtaja Juncker totesi, että tämä on hyvä alku, hyvä alku siis, mutta vain pelkkä alku. Ja siinä päälle tarvitaan intohimoista, tiivistä ja päättävästä työtä. Kiitos. Herra Pitellä, <clears throat> kollega Julia Moll esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä. Presidente, allora vorrei... Puhemies, Pitelalle esittäisin kysymyksen. Puheenvuorossanne totesi, että haluamme lisää rahaa. Totta kai julkisen, ei teidän rahojanne, poliitikkojen tai ystävienne rahoja Miten te kehtaatte vaatia italaisilta lisää rahaa tai eurooppalaiselta lisää rahaa, jotka tekevät niskalla hiestä työtä jo muutenkin. Meillä on Italiassa nyt skandaali räjähtänyt teidän puolueenne. Oikea ja vasemmalla on vara, köyhiltä maahanmuuttajilta varastettu rahoja Venetsiassa tai Expo Milanossa. Aamusta ilta varastetaan varoja ja vielä haluatte uutta rahaa. Hävetkää. Cara kollega. Hyvä kollega. Puheenvuoronne sävy riittää kommentoimaan sitä. Ei siihen tarvita montaa sanaa, mutta sen verran sanoan, että kun tässä tekee karhun palveluksen kansalaisille, kuka on varastanut, niin maksakoot joka sentin Tiedämme kyllä, missä varkaat ovat ja heitä täytyy torjua yhdessä. Me olemme puolue ja poliittinen perhe, joka on aina torjunut korruptiota, mafiaa, pakoilua. Ja me harjoitamme hyvää politiikkaa. Jos me haluamme jäsenvaltioiden osallistuvan talkoisiin, niin se johtuu siitä, että silloin voidaan investoida kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa ECR-ryhmän puolesta puheenjohtaja Kamal. Thank you very much. Kiitos puhemies. Me ECRssä tervehdimme sitä, että huippukokouksessa esitetään oikeat kysymykset. Miten ensinnäkin saamme investointeja Euroopan unionin maihin? Ja toiseksi, miten varmistamme, että tuemme niitä Ukrainassa, jotka uskovat itsemääräämisoikeuteen? Ja puolalainen kollegani tulee tähän puuttumaan vielä enemmän tervehdimme investointirahastoa ei pelkästään tai välttämättä sen sisällön puolesta, mutta sillä saadaan keskustelu aikaan, ei pelkästään näistä 315 miljardista eurosta, vaan siitä, miten me saamme ne miljardit ja suuret määrät rahoja liikkeelle, jotta saamme kasvun ja työpaikat syntymään Euroopassa. Miten investointirahasto sitten priorisoi hankkeita ja valitsee ne, miten se helpottaa yksityistä investointia, miten rahastossa vältetään se, että yksityistämme mm. voitot, kun sitten kansallistamme tappiot. Mutta keskustelu investoinnista ja kilpailusta Euroopassa on saatava nyt toimenpiteisiin ja toimiin. Meidän on, on kehitettävä palveluissa, pääomissa ja tavaroissa vapaat markkinat Euroopassa. Emme ole saaneet työtä loppuun millään näistä saroista. Ja pääomamarkkinat Euroopan unionissa, siinä olemme vasta lapsenkengissä. Mutta jos puhumme pääomamarkkinaunionista, jos se johtaa ainoastaan toiseen sääntelyunioniin, me tarvitsemme avoimet, läpinäkyvät, hyvin toimivat pääomamarkkinat niin, että yritykset ja muut eivät joudu luottamaan niin paljon pankkeihin. Meidän on poistettava esteet yksityisiltä, yksityisiltä investoinneilta Euroopassa, ei pelkästään yksityisiltä, vaan myös infrastruktuurihankkeilta, pieniltä yrityksiltä ja yrittäjiltä, jotta he saisivat ajatuksistaan, ideoistaan palveluita ja tuotteita. Miksi esimerkiksi riskirahoitus ja tällainen joukkoistaminen ei ole saanut suosiota Euroopassa? Minä olen tavallinen käyttäjä Kiver-nimisellä Äh, internetsivustolla. Siellä köyhistä maista yrittäjät voivat hakea lainoja yrityksille. Minä ja miljoona muuta lainaamme 25 dollaria kerrallaan yrittäjille köyhissä maissa ja näin joukkorahoitetaan äh, näistä pienistä virroista suurempia lainoja. Mutta miksi minä lainaan 25 dollaria köyhän maan äh, yrittäjälle, jos minä en voi tehdä samaa köyhälle yrittäjälle omassa yhteisössäni? Kun olen työ, työskennellyt tällä internetsivustolla, olen tajunnut, että meidän on tehtävä töitä äh, Crowdpatchin tai Concoursin näiden internetsivustojen kanssa, koska sieltä sitä joukkorahoitusta löytää. Mutta tarvitaan tahtoa sille, että saamme Euroopan laajuisesti ihmisiä valmiin, äh, ihmisiltä valmiutta lainata pieniä summia ja niistä tulee suuria summia. Investoinnit, se on siis ensisijainen prioriteetti, mutta sitä ei voi tehdä erillään. Niiden pitää olla osa laajempaa, suurempaa talousuudistusohjelmaa. Komissio on nyt edelleen vahvistanut sitoumuksensa energia-alan kehittämiseen ja että kahdenvälisiä kauppasopimuksia solmitaan jatkossakin. Me ECR-ryhmässä olemme Eh, perustaneet työryhmiä, jossa esitetään uusia ajatuksia. Me olemme samaa mieltä kanssanne ja me sitten haastamme myös teidän ajatuksia uusilla ideoilla. Eurooppalaiset johtajat, jotka tulevat Brysseliin ja vetoavat kilpailukulttuuriin, jolla saataisiin irti se, ja päästettäisiin irti se kilpailukulttuuri. Ja sitten mennään takaisin kotimaihin, eikä tehdä niitä tiukkoja päätöksiä, joita tarvitaan tämän uudistuksen aikaansaamiseksi. Rakenneuudistukset eivät ole suosittuja, ja monet äh, niitä vastustavat, mutta muuta keinoa ei ole. Minun maassani me hyväksymme päätöslauselmia uuden vuoden puolella, minä haluan itse sitoutua siihen, että jumppaan enemmän ensi vuonna. Mutta minä haluaisin myös sellaisen päätöslauselman, jossa päätetään, että taloudet uusiutuvat, jotta poistetaan nämä esteet investoinneilta ja jotta vähennetään byrokratiaa niin, että voidaan luoda ja yrittäjät voivat luoda niitä uusia työpaikkoja. Ja toivotaan, että 2015 on vuosi, jolloin EU pääsee takaisin työmaalle. Kiitos. Hyvää uutta vuotta. Herr Kamal, es gibt eine Frage des... Herra Kamal, jäsen Kobermanilta on kysymys teille. Sopiiko? Herra Coburn, bitte. Herra Coburn, olkaa hyvä. Mr. Kamal, would you agree with me? Herra Kamal, olisitteko samaa mieltä kanssani siinä, että vahvimmat valtiot Euroopassa ovat euroalueen ulkopuolisia ja harjoittavat yrit yrittäjäkapitalismia. Ehkä vähän uusi asia tässä talossa. Miksei EU harjoittaisi liiketoimintaa eikä puhua vain valtion investoinneista. Hallitukset eivät luo työpaikkoja, vaan yritykset. Koska EU ei tajua tätä, niin eikö olisi parempi, herra Kamal, että etettäisiin EU? Mr. Coburn. Edustaja Coburn. Täytyy sanoa, että ensinnäkin mietin, koska tämä kysymys tulisi. Ja toiseksi, en ollut yllättynyt kysymyksestä. Oliko kukaan muu yllättynyt tästä? Niin ihan rehellisesti sanottuna. Aivan oikein. Ensimmäinen kysymys, jonka esititte. Miksi on niin, että euroalueen ulkopuoliset äh, maat houkuttelevat enemmän investointeja. Tiedän, että olet opiskellut eh, edelliset puheeni hyvin ja aikaisemmassa puheessani, jonka mm, esitin, esitin juuri tämän, eli euroalueen on ymmärrettävä, miksi he eivät houkuta niin paljon investointeja kuin euroalueen ulkopuoliset. Liberaale fraktion, Herr Vorsitzender. Liberaaliryhmän puolesta puheenjohtaja Hofstadt. Kiitoksia kovasti. Puhemies, haluaisin puhua en niinkään komissiolle, vaan neuvostolle. Siis totta puhuen komissio on esittänyt kunnianhimoisen ohjelman ja nyt sitten tarvitaan kunnon vastaus neuvostolta perjantaina ja huomennakin. Ja täytyy sanoa kyllä herra Della Vedova, että minä kyllä näen nyt päätelmäehdotukset. Tiedättekö mikä kolalaitto on? Tämä on council laittia, kevyt versio päätelmiksi huomiseksi ja ylihuomiseksi. Ihan näyttää siltä, No ei nyhän nollaa, mutta siis melkein nollaversio herra Lampers. Ja minun vaikutelmani on, että aika moni Eurooppa-neuvostossa ei edes tiedä, että ollaan kriisissä täällä Euroopassa. Siinä vaaditaan, kehotetaan, toivotaan, pyydetään. Siis ihan pysyvä kutsu siis osallistua neuvoston kemuihin. Eli siis ihan täsmällisesti ottaen tässä täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä asioissa, jotka auttaisivat komissio sitten menemään eteenpäin omassa ohjelmassaan. Tässä olisi seitsemän kohtaa. Ensinnäkin täytyy päättää 27 kesken, että mennään rahaston takuujärjestelmiin. Se täytyy hoitaa, että mitä tehdään ensi vuonna nyt. Ei, vaan 28 täytyy saada mukaan takuujärjestelmään. Siitä on päätettävä toiseksi ja vakausopimusta ei tarvitse muuttaa, kyllä se sopii kyllä nykyisinkin säännöin. Toiseksi, ehkä kansallisella tasolla sanoa, että valtiot eivät ota verotusta mukaan tähän, kun on kyse tuloja, vaan vain eurooppalaiset kansat voivat tähän sijoittaa. Kolmanneksi täytyy päättää ehdollisuudesta. Täytyy päättää, että Euroopan neuvostossa huomenna, että ai ensimmäiset investoinnit menevät sinne ja sinne, jossa on jotain myönteistä saatu rakenneuudistuksissa ikään kuin myönteisenä kannustimena jatkaa uudistuksia. Neljänneksi, televiestintäpaketti. Te sanotte, että no täytyy päästä kriisistä. No päättäkää televiestintäpaketista sitten. Kuukausia on jo, se on ollut pöydällä neuvostossa ja mitä te teette, otatte takapakkia. Ei päästä verkkovierailumaksuista, eikä verkkoneutraaliutta saatu aikaan, eikä harmonisoida myöskään spektripolitiikkaa. Paketti on ollut jo vuoden pöydällänne, että voitte saada aikaan digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa. Viidenneksi, viidenneksi täytyy päättää myös paketista digimarkkinoita varten. Me tarvitsemme mahdollisimman nopeasti yhden sääntelijän digimarkkinoilla. Vielä puolessa maassa ei voida käyttää Spotifyta, Netflixiä, koska meillä ei ole yhtä sääntelijää eikä yhtä tekijänoikeuslainsäädäntöä. Sitten seuraavaksi täytyy tehdä päätös energiaunionistakin. Tehkää nyt sitten päätös, että komissio saa jotain tukiakin neuvostolta lainsäädäntötyössä. Ja lopuksi, mitä herra Kamal totesi, hienoa, että hänkin on tajunnut, mitä hyötyä on yhtenäistyä Euroopasta, eli nyt oikealla jäljellä ollaan, koska hän puhui pääomamarkkinoista. Ihan totta. Ei meillä ole yhteisiä luottomarkkinoita, eikä asuntoluottomarkkinoita. Jos jossain on varoja, niin sitten ei voi luottotuksen käyttää toisessa maassa, jossain luottolaitoksessa. Tämmöisiä päätöksiä teidän täytyy tehdä. Ei tällaisia valepäätöksiä, päätelmiä, joita aina on neuvoston kokouksissa kun ajatellaan, miten syvällä kriisissä on ja miten vähän investointeja on sitten kriisin puhkeamisen 2008, niin minä odotan neuvostolta, ei pelkästään puheenjohtajavalta Italialta, vaan 28 valtiolta, että nyt ensi kertaa teette kunnon päätöksiä komission tueksi, että päästään kriisistä Euroopan unionissa. Se on teidän hommanne ja teillä minä pyydän. Kyllä me te tulette aina siellä alussa mukana. Ja teidän pitäisi myös viedä tätä sanomaa sinne huomenna, kun puheenvuoron pidätte. Herr Verhofstadt, gibt eine Frage der Frau Abgeordneten Storch an Sie. Teillä on kysymys, herra Verhofstadt. Sopiiko? Herr Verhofstadt, Sie sind ja äh, Minister... Herra Verhofstadt, Tehän ovat liberaalipuolueen puheenjohtaja täällä parlamentissa ja liberaalin ryhmä. Voitteko selvittää minulle, että kun aina kun puhutaan tästä investointiohjelmasta, ja sitä pitäisi valtioiden päättää, ja valtioiden pitäisi luoda työpaikat, ei yrittäjien. Investointiohjelma 350 miljardia euroa. Miksi EUn ja valtio siitä pitäisi päättää, miksi valtioiden pitää taata raha? johon yksityiset investoivat, hehän kantavat riskin. Miksi valtio on aina ratkaisu, erityisesti teille niin kutsutuna liberaalina? My proposals and in the proposal of the commission it is not. Minun esitykseni ei ole valtion rahaa hankkeisiin, vaan yksityistä rahaa hankkeisiin. Ette te edes ymmärtänyt tätä, mitä komissio on esittänyt. Euroopan investointipankin ja Euroopan budjetin ja jäsenvaltioiden tehtävänä on ta- taata, jos jokin investoinnista menee väärää suuntaan. Se on ainoa asia ja sitä kyllä tarvitaankin. Kaikki institutionaaliset investoijat ovat yksimielisiä yhdestä asiasta, että tehdään yhteistyötä, kun valtio takaa ja investointipankki takaa ja yksityistä rahaa sitten on toisella käytössä, että päästään kriisistä. Ei sinne ihan julkista rahaa kaikki ole. Minä olen yksityisen puolesta minä, liberaalina minäkin. Kiitos. Sitten QNGL-ryhmästä Rova Zimmer. Niin, kiitos kovasti. Niin. Minäkin puhuisin neuvostolle ensin. Minulle tulee esiin kysymys, että mitä itse asiassa valtiovarainministerien kokouksen jälkeen tapahtuu suhteessa tähän Euroopan neuvostoon Mitä on muuttunut? Mitä edistysaskeleita oikeasti on? Onko tässä oikeasti nähtävissä, että olisi hallitusten edustajilla valmiutta todellakin lähteä kestäviin investointeihin? vakaalla rahoituspohjalla ja ennen kaikkea niin, että asetetaan prioriteetit investoinnille. Minä en tällaista näe. Ja tässä se asian ydin olisi oikeastaan, kun herra Juncker esiintyi ja komission puheenjohtaja kampanjaa kävi, niin hän esitteli ohjelman, jonka sitten piti ottaa huomioon sosiaalinen, ympäristöllinen, vakaa kehitys jäsenvaltiossa, sitä tuettaisiin. Minulla on se vaikutelma, että Rova Storchan nyt puhui, tai ettei hän ymmärtänyt investointiohjelman sisältöä, siis ihan oikein hän ei ymmärtänyt, mutta minulle on absurdia se, että vaikka hän ei ymmärtänyt ongelmaa, niin silti hän asui neulan silmään. Hän sanoessaan nimittäin, että en ole ollenkaan sen puolesta, että tässä on suuria julkisia investointeja, vaan kaikki pitäisi olla yksityistä. Ja juuri Tämä on se ongelmakenttä, jossa liikutaan. Mielestäni on edelleen suuri ongelma, että tarvittavat investoinnit, kestävät investoinnit eivät toteudu julkisten rahojen kautta. Tässä olen täysin eri linjalla kuin EFD, tai että mihin ohjelma suunnataan. Ja nyt kysyn teiltä kaikilta, että onko teillä niin paljon luottamusta hallitusten johtajiin, että he todellakin pystyisivät eh, eh, esittelemään nämä eh, hankkeet ja sitten väittämään, että nämä ovat niitä investointien tuojia. Mistä tämä varmuus tulisi, kun valtiovarainministeri Gabriel Saksasta sanoi, että tämähän on ihan vuuduuta? Tässä on vielä paljon tekemistä mielestäni, jos nyt todellakin olisi kysymys kestävästä investoinnista olisi kysymys, jolla suunnataan työpaikkoihin ja otetaan sosiaalinen ulottuvuus huomioon. Enpä usko, että olen mennyt ihan vakuutettu, että näin todellakin on. Nyt Tiedetään myös, että tässä on tällainen poistolista olemassa tässä yhteydessä. Nyt haluaisin tietää, että mikä vaikutus investointiehtoihin on esimerkiksi sillä, että tämä vanhempainlomadirektiivi on vedetty pois. Mikä vaikutus investointiohjelmaan on esimerkiksi sillä kysymyksellä, että nyt vedetään takaisin ekologisia standardeja, josta me demokraattisesti olemme täällä sopineet, että se vaan vedetään pois keskustelusta. Tässä ajattelen jäte- ja ilmanlaatuohjelmaa. Mikä vaikutus sillä on? Ja nyt te kaikki, jotka täällä istutte, onko teille selvää se, että tämä poistoluettelo, mikä vaikutus sillä on investointiympäristöön? Sehän tarkoittaa, että kansallisessa puitteissa, kansallisessa puitteissa nyt sitten työllisyysympäristöstandardia täytyy purkaa. Kukaan ei oikeastaan pysty kuitenkaan vastaamaan siihen kysymykseen, että miksi nämä hankkeet, jotka nyt olette äh, koneet yhteen, miksei sinne olisi voitu saada yksityistä investointia jo aiemminkin. Jos sinne jotain haluan muuttaa, niin sitten kansallisella täytyy ehtoja muuttaa. Tämä täytyy olla selvää. Kiitos. Rova Simmer, jäsen von Storch halusi esittää teille kysymyksen. Frau Abgeordnete Storch scheint ja ein erhöhtes Interesse heute daran zu... Von Storchilla näyttää olevan nyt sitten esitellä tietojaan tänään. Rova von Storch, haluatteko nyt esittää kysymyksen vai ei? Ich hatte nicht äh, verstanden, dass sie ja gesagt hatte. En ymmärtänyt, että sanoitte kyllä. Epäröitte siinä. No, ehkäpä te ette ihan ymmärtänyt, että miten tämä investointiohjelma toimii. Ja Verhofstadt ei myöskään tarvitaan julkisia varoja 21 miljardia, joka on sitten takana yksityiselle investoinnille. Ainakin pitäisi olla, että he yleensä päästä investoivat. Ilmeisesti nämä yksityiset investoijat eivät halua investoida, eivätkä halua ansaita rahaa. Ehkä vähän ovat vielä laiskoja. Tai ei heitä he kiinnostaa ansaita rahaa. Miten että sen, että 21 miljardia euroa julkisia varoja täytyy asettaa käyttöön ja sitten pompataan tätä luottoa 66 miljardiin, että ylipäänsä yksityiset investoijat haluavat tulla mukaan. Missä tässä on logiikka? Sehr geehrte Frau Storch, die Frage... Hyvä arvoisa Rova von Storch, esittäkää tämä kysymys Junckerille eikä minulle. Kiitos kovasti. Nyt sitten vihreästä ryhmästä puheenjohtaja Harms. Noch mal ein paar Redebeiträge zurückspringen und... Äh, Muutama puheenvuoro taaksepäin ja yhdyn siihen, mitä Verhofstadt sanoi. Koska minullakin pisti silmään tässä päätöslausumaehdotuksessa, että neuvosto lähtee uudelle lainsäädäntökaudelle, tuskin kaudelle nyt sitten tällaisella pelkuruudella tällaisia näitä haasteita kohtaan. Minulla on se Tunne nyt, että kun piti eurokriisistä oppia, niin ne nyt työnnetään sivuun ne opit, enkä näe minkäänlaisia merkkejä siitä, että neuvostossa olisi valmiutta, jota todellakin tarvittaisiin, jotta saadaan euro vakaalle pohjalle kestävästi ja todellakin päästäisiin kriisistä pois. Ja mitä kaikki toimet, jotka auttaisivat siinä, että Euroopan unionin talouspolitiikka todellakin voitaisiin integroida ilman selkeää yhteistä talouspolitiikkaa ei pystytä kestävästi saamaan pidettyä euroa vakaalla pohjalla. Tiedän, että neuvostossa hallitsee se mielipide, että jos ajatellaan kansalaisia, niin että niitä ei edes uskalleta puolustaa. Mutta miten sitten tämä luottamuspula eurooppalaisessa julkisuudessa. Otetaan esimerkiksi LuxLeaks. Siinäkin näen suuren puutteen tässä lux LuxLeaks ja seuraukset siinä. Neuvoston lausuma, että täytyy todellakin nyt lopulta huolehtia siitä, että suuret yritykset maksavat jälleen verot siellä, missä ne voittonsakin tekevät. Tämä olisi toimenpide, jolla välittömästi voitaisiin saada eurooppalaisten kansalaisten luottamus takaisin. Hyvät naiset ja herrat, minulla on se vaikutelma nyt, kun tätä neuvoston päätelmiä tarkastelen ja sitten vertaan sitä tähän investointiluetteloon, sehän on tällaisen kaupallisen katalogin pituinen, ja minulla on se vaikutelma, että molemmissa toimielimissä, komissio ja neuvostossa, ollaan sitä mieltä, että vapaan kaupan avulla, niin että sosiaalisia standardeja puretaan ympäristödumppauksella ja investointeilla, tällaisiin suuriin hankkeisiin Euroopan laajuisesti voitiin saada aikaan työtä kestävästi. Minä en usko tähän. Ja herra Juncker ja Timmermans heitä nyt vaaditaan sitten, kun ajatellaan tätä luetteloa, joka on mega megajoulutoiveen luettelo, että saadaan se kuntoon. Herra Timmermans, tehän olette tällainen äh, tiukan linjan mies, niin huolehtikaa siitä, että vain sellaiset hankkeet hyväksytään tässä investointiohjelmassa, jotka todellakin sopivat siihen, että saadaan aikaan kestävää taloudellista elpymistä. Ja huolehtikaa myös siitä, että sellainen toimiala kuten ydinvoima, joka ei ole 40 vuoden ollut kilpailukykyinen, niin nyt sitten yhtäkkiä näiden tukien kautta pitäisi saada kukoistamaan. Mielestäni on itse asiassa harmi, että koko investointisuunnitelma nyt sitten tulee täyteen tällaisia vanhanaikaisia hankkeita, jotka juontuvat menneisyydestä. Toivon kuitenkin hyvää toimeenpanoa Venäjästä. Olisi parempi, jos neuvoston asiakirjassa ei puhuttaisi aina Ukrainasta, vaan siitä, että mitä meillä itse asiassa on, nimittäin syvä kriisi EUn ja Venäjän välillä. Mitä tästä viime päivien uutisista opimme? Me pelkästään me olemme riippuvaisia Venäjän energiantuonnista. Venäjä aiemmin kuin kylmän sodan aikana, niin Venäjäkin kuuluu verkostoitumisen kautta kansainväliseen yhteisöön. Kaikki, mistä Euroopan tähän mennessä päättänyt on Venäjä kohtaan on oikein. Neuvosto ei saa jakautua, vaikka sitä yritettäisiinkin Venäjän puolelta. Harms, <clears throat> gibt eine... Rova Harms. Jäsen Everidge haluaa kysyä teiltä. Olkaa hyvä. Herr Etheridge, das ist der Herr, der da steht. Äh, hyvää huomenta päivää, hyvää joulua. Ihan vain mietin tässä, kun te totesitte ydinteollisuudesta jotain, että sitä olisi tuettu. Tarkoitatko tämä sitä, että olette samaa mieltä kanssani, että kun ajatellaan sitä voimala lähdet, jota on, ja kun se on tehokasta ja vaikuttava, että ei tarvita tukia, esimerkiksi tuulivoima esimerkiksi No aika huonoja investointikohteita ihan selvästi. Olisitteko samaa mieltä, että pitäisi pitäytyä siihen, mistä rahaa virtuaa? Ja, wenn man in Großbritannien an jos Itä-Britanniassa nyt ajatellaan ydinvoima-alan kilpailukykyä siihen uskottaisiin, niin ensinnäkin ei ilmoitettaisi näitä suoriin tukineita ohjelmia ja toiseksi ei toteutettaisi kiinteää hintaa, taattua kiinteää hintaa sähkölle, jota mahdollisesti ydinvoimalassa toteutettaisiin. Siinä on takuu ollut 35 vuotta, että se on inflaatiovarma. Ja nyt, jos se on yläpuolella se, mitä on jo tuulivoima Saksassa tai muissa jäsenvaltiossa saa tuotettua hinnaksi. Kilpailukyky on kyllä järjessä, hyvä kollega. Niin, Sitten FD-ryhmästä herra Nuttala. arvoisa Kiitos puhemies. Kun katson esityslistaa tämän viikon Eurooppa-neuvostolle, niin siellä on samat vanhat teemat, kasvu ja työpaikat. Ihan niin kuin asiat vain toistettaisiin kerta toisensa jälkeen ja mitään ei ikinä tapahdu. Espanja, edelleen tämä 50 prosenttia nuorisotyöttömyys, Ranska, Sakkaa ja Kreikka, sen pitäisi vain lähteä eurosta, jotta se saisi taloutensa taas jaloilleen ja toinen kierros sitten höyrytystä, sitä kaikkea hyvää tai huonoa puhetta, mitä sieltä Euroopan fiksulta tulee. Junckerin investointisuunnitelma, että se ikään kuin taikaiskusta muuttaa 21 miljardia 315 eh, miljardiksi. No, jotta päästään juhlatunnelmiin, niin muistan eh, tätä laulua Fairytale in New York – koska tässähän me nyt puhumme. Tämä on niin kuin äh, taianomainen laulu täällä Strasbourgissa, Tale in Strasbourg. Tiedän, että et pidä äh, tupakasta, mutta toivottavasti olet peluri, että sinäkin voisit pelata hyvän hevosen puolesta, koska minulla olisi realistisempi keino saada 15 kertaistettua rahasumma. Tänään kello 15 on European Breeders Fund siellä on hevosjuoksukilpailu ja siellä on 15.1 vedonlyönti. Ja sehän on vaihtoehto. Vaihtoehtoisesti sitten on toinenkin äm, Temperature 8 ja siellä on vielä parempi kerroin. Super Fantasy on tämän juoksun nimi. Mutta äh, tässä on kyllä vakavaakin asia taustalla, koska investointi äh, su, ehdotuksenne on tällainen mm, unelma, joka ei perustu todellisuudelle. Siellä on varovia arvioita, jotka pohjautuvat historialliselle kokemukselle. No pahoittelen, että me emme usko teitä, koska nämä ovat niitä samoja eurokraatteja, jotka kymmenen vuotta sitten väittivät meille, että euro tuo meille työpaikkoja ja kasvua. Herra Juncker, Eurooppa uppoaa, ja se uppoaa maailmanlaajuisen kilpailun alle ja Euroopan unioni ei ole vastaus. Ja valitettavasti eurooppalaisille teidän investointisuunnitelmanne on kaikkein pahin asia. Ja näissä juhlatunnelmissa toivotan teille kaikille hyvin iloista joulun aikaa. Kiitos. Herra Natal, kollega Haakonsaari haluaa kysyä teiltä kysymyksen jos sopii. Olkaa hyvä, Ruija Kansaari. Arvoisa puhemies, edustaja äh, väitti, että komission ehdotukset ja investointiohjelma on sama kuin ennenkin. Teidän puheenne oli kyllä ihan sama kuin ennenkin, mitä teidän ryhmästänne on kuullut pilkkaa ja huonoa huumoria esimerkiksi se että äh, ehdotetaan investointiohjelman sijasta johonkin hevoskilpailuun osallistumista mutta kun teissä on kuitenkin jotain uutta tuossa ryhmän nimessähän on yksi kirjain uusi niin vielä kerran kysyn sen että mikä teidän vaihtoehtonne on? te vastustatte systemaattisesti kaikkia niitä vaihtoehtoja joita esitetään jotta eurooppa pääsisi nousuun. mikä on teidän vaihtoehtonne? Kiitos Rova olkaa hyvä herra Natal. Joskus voittaa hevoskilpailussa, täällä ei kukaan tunnu voittavan koskaan. Tässä on kyse siitä, että vaihtoehto on vapaa demokraattinen Eurooppa kansakuntien muodossa itse tekevät päätökset, eikä siinä pitäisi olla mukana organisaatio, joka on hyvin epädemokraattinen päätöksineen, päivineen komissiossa, salaisissa kammareissa ja sitten kansanäänestyksiä ei kuulla me haluamme demokratiaa, vapautta, siksi me olemme Euroopan kansojen äänitorvi. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete D. Sitten sitoutumattomista Herr de Graaf. De heer Juncker komt met een plan om de groei van de EU te bevorderen. Herra Junckerilla nyt suunnitelma. ...hart van haar eigen burgers moet roven om in een structuurpot te stoppen. En daar worden dan ongetwijfeld weer vliegvelden voor aan... Ihmiset epäilevät taas, että lentoasemia mukaan rakennetaan. Kukaan ei kuten käytä niitä, tulee teille, asumattomille alueille meluesteitä ja meidän taskustamme tämä maksetaan. Entäpä sitten Junckerin salaiset suunnitelmat saman tyylin kuin hänen pääministeriaikoinaan? 21 miljardia on jossain piilossa. Totta kai tässä tarvitaan myös yksityiseltä sektorilta rahaa. Pikku verohelpotuksia ilmeisesti on tarjolla myös herra Junckerilla taas. Tämä ei ilmeisesti usko Fata Morganaan illuusion suuresta imperiumista, mutta tässä erottuvat niin suuret jäsenvaltioiden kesken, ja imperiumista maksavat kansalaiset siinä, että siinä tehdään valtavia leikkauksia, valtavaa verotaakkaa ja työttömyys vain kasvaa. Sen sijaan, että meillä olisi kasvusuunnitelma, niin meidän pitäisi neuvostossa vaatia sitä, että Euroopan unioni hajotettaisiin. Meidän täytyy palauttaa kansallinen suvereniteetti, että jokainen valtio voisi olla vauraampi ja itse päättää omista asioistaan, omasta taloudestaan, mukaan lukien rajoistaan. Sitten jäsenvaltiot voisivat olla pitämättä näitä mutta jotka maksavat miljardia. Juncker pitäisi tämä varmistaa. Das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion. Seuraavaksi kansanpuolueen puolesta Rova Grostet. Kiitos puhemies. Kuten muutkin, minä puhun neuvostolle tässä, koska huippukokous on hyvin keskeinen ja käänteentekevä Euroopan talouskriisin vuoksi. Euroopan kansat ovat kärsineet tarpeeksi, eivätkä he usko enää tulevaisuuteen. Minusta tämän päivän neuvoston ilmaus on hyvin heikko, pelkurimainen ja tietysti neuvosto aina johtaa pettymyksestä toiseen, mutta vain sen vuoksi, että ei ole enää sitä kunnianhimoa, jonka avulla päästään eteenpäin, eikä tätä solidaarisuuden henkeä, joka on välttämätön Euroopassa. No nyt on aika päästä toimiin. Valtioiden ja hallitusten päämiehet, heidän on annettava tukensa investointiohjelmalle, strategisille investoinneille, joita komissio Junckerin nimissä ehdottaa. Nyt ehdotukset ovat pöydällä. Meidän velvoitteemme on täytäntöönpanna ne niin nopeasti kuin mahdollista. Koska ei ole kestävää kasvua ilman talous- ja rahavakautta. Tämä ei pohjaudu tämä talous pelkästään velalle, vaan sille, että stimuloidaan yksityistä taloutta ja komission ja neuvoston täytyy nyt osoittaa, että he ovat periksi antomattomia kasvu- ja vakauspaketissa, koska todellinen kasvu tapahtuu vain, jos jäsenvaltiot, he, niillä on rohkeutta lähteä näihin rakenneuudistuksiin, jotka ovat välttämättömiä. Ne jotka eivät ratkaise näitä ongelmia. Heidän on kannettava vastuunsa kansoilleen. Nyt Euroopassa on ollut riittävästi tällaisia äm, pelon vuosia eikä rohkeutta, ja tämä aika on nyt tullut täyteen. Meidän on saatava Eurooppa uudelleen liikkeelle. Onnittelen uudesta lähestymistavasta, joka ohjaa komission työohjelmaa. Se on kohdennetumpi, se on keskitetympi, se on vähemmän byrokraattinen. Tämän avulla meidän täytyy päästä onnistumiseen, sillä onnistumista nyt tarvitaan, mutta tarvitaan myös luottamusta. Ja mitä tulee transatlanttisiin sopimuksiin, niin toivottavasti tässä Eurooppa osoittaa vahvuutensa, että sitä ei marginalisoida kun taas äh, Yhdysvallat kohdistavat huomionsa enemmän Aasiaan. Muutamia aiheita vielä. Ukrainan tilanne, se on kyllä vakava. Kyllä tietenkin täytyy tukea Ukrainaa, mutta on myös hyvin tärkeää, että ähm, politiikka ei johda meitä diplomaattisin äh, perikse, diplomaattisen periksi antamiseen tälle suurelle kumppanille, joka on Venäjä. Minä muistuttaisin vielä, että meidän on saatava selkeät päätelmät, äh, kuten Juncker juuri sanoi, nähdään, mikä on jäsenvaltioiden vastuullisuuden taso. Kiitos. Eh, senior, Guerrero Salom, por favor. Kiitoksia kovasti, puhemies. Hyvät puheenjohtajat, kommenttia ohi mikrofonien. And uh, your speaker already exceeded her speaking time, so we go to the next one. Puheaika loppuu, joten mennään seuraavaan. Kerro Salo. Niin, niin oli sanomassa, kun minä olen humanitaarisen avun pysyvä esittelijä Euroopan parlamentissa, niin haluaisin kiinnittää huomiota eräiseen seikkaan, jota moni pitää vähäisenä tai vähemmän tärkeänä neuvostossa, Ebola nimittäin. Mutta ei se ole mitenkään sivuasia, kun tuhannet ihmiset menettävät henkensä, vaikka ovatkin kaukana meistä ja Euroopan unionin rajoista. Meidän täytyy antaa tukea niille toimille, joita toteutetaan Ebolan hallitsemiseksi. Meidän täytyy pyrkiä estämään sen leviäminen, mutta edelleen se tappaa tuhansia ihmisiä. Meidän täytyy tukea Euroopan unionin yhteisiä puitteita, jotka hyväksyttiin viime viikolla. Ja ja Riidisin kanssa meidän täytyy tarjoa sinne palopartioita henkilökuntaa, jotta voidaan ihmishenkiä säästää. Ja meidän arvomme kasvaisi myös Euroopan unionina, kun otamme huomioon tällaisen ongelman, joka on toki kaukana rajoiltamme, mutta vaikuttaa ihmisiin, eläimiin. Edustaja Duda, olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący. Puhemies. Ensin haluan ilmaista suuren tyytymättömyyteni ja sen, että en hyväksyä, että niin vähän on tukea Ukrainalle Euroopan neuvoston puolelta. Selkeä merkki on siitä, että ei kutsuttu Poroshenkoa Euroopan neuvoston kokoukseen. Haluan vielä sanoa yhden asian. Nimittäin, jos neuvoston päätelmissä on sellainen kohta, jossa molempia osapuolia Venäjää ja Ukrainaa kehotetaan noudattamaan Minskin sopimusta, niin siinä että kyllä sitten hyökkääjän ja sen uhrin asema asetetaan samalle tasolle. Se on skandaali. Sitten tuo investointiohjelma, josta Juncker puhui, yli 300 miljardia euroa. Haluan sanoa siitä yhden asian. Tässä on puhuttu siitä, että täytyy tasoittaa kriisin vuoksi tilanteita jäsenmaissa. Haluan muistuttaa, että Täytyy myös muistaa kohesiosta äh, ihan puhtaassa mielessä. Nämä uudet jäsenmaat ja monet niistä tarvivat enemmän tukea kuin kriisimaat, koska heidän kansalaistensa tilanne on pahempi. Jos ajatellaan infrastruktuuritasoa, se on alempana. Eli investointisuunnitelmiin täytyy äh, ottaa sellainen kanta, että nämä varat jaetaan tasapuolisesti. Eritsi, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin valittelen sitä, että UKIPin herra taiteellisen suoristuksensa jälkeen hävisi. Ajattelin kertoa hänelle, että minäkin tunnen vähän brittiyrityksiä, jotka ovat investoineet ulkomaille ja mielenkiinnolla odottavat tätä suunnitelmaa. Siinä on todellakin kolme pilaria, josta puheenjohtajakin puhui, ja kaikki ne ovat tähdellisiä ja osa täytäntöönpanoa. Parempaa sääntelyäkin tarvitaan ilmeisesti, siihen te viittasitte mukaan lukien myös se, että sisämarkkinat ovat mukana, mistä myös tykkäätte. Yksi huomio kuitenkin. Varmastikin investointisuunnitelma olisi voinut olla vähän hienovireisempi. Ehkä meidänkin ryhmämme olisi voinut olla paremmin siinä mukana. Vähän olen epäröinyt joltakin osin suunnitelmassa, mutta hyvä suunnitelma se on. Tätä Euroopan unionin kansalaiset ja yritykset ovat peräkuluttaneet ei mitään vastaavaa, mitä edellinen komissio sai aikaan. En ole ihan vakuuttunut kaikilta osiltaan myöskään suunnitelmassa, en ole saanut kunnon vastauksia päätelmästä sääntelystä. Kuvittelisin, että hyvä perusta siellä on, toivottavasti tästä päästään eteenpäin. Nyt viittaisin neuvoston toimien. Ministerin alkupuheenvuoron oli tosi pettymys. Kovin yleinen, ei konkreettinen, ikään kuin neuvostossa ei tajuttaisi, missä mennään Euroopassa. Herra Verhofstadt puhui paketista Kansalaiset ja yritykset odottavat sitä, ovat odottaneet jo kuukausien ja peräti vuosien ajan. Missä mennään verkkovierailussa, verkkoneutraaliudessa? Nyt on korkea aika, jotain tehdään. Toiseksi tähän ei ole viitattu, mutta lopuksi otan sen esille. Neljäs rautatipaketti, missä mennään siinä? Ei ole edes käyntiin päästy keskusteltu on, että tekninen osa erotetaan hallinnoinnista. Ei. Yritykset kyllä investoivat, jos päästään eteenpäin. Voisi mainita muitakin aloja, eh, mutta kunnon vastauksia ei ole kuulunut. Thank you. There's a blue card. Eh. Kiitos. Sininen kortti tulee edustaja Etheridgeiltä. Hyväksyttekö sen? Etheridge. Uh, thank you for drawing attention to Paul. Kiitos Epäilemättä britti business investointi investoisi tähän, mihin se ei investoisi. Mutta että olisi samaa mieltä kanssani, että se syy, miksi veronmaksajat joutuvat tukemaan tällaisia järjestelmiä, johtuu siitä, että nämä ovat huonoja investointeja. Se on niin yksinkertaista. Jos ne eivät olisi huonoja, niin yksityiset yritykset pystyisivät tekemään sen itsekseen ilman hallituksia ja meidän veronmaksajamme rahoja. En nyt ihan ymmärtänyt, että mihin huonoihin investointeihin viittasitte, mutta mielestäni vastaus on taas hyvin selvä. Minä uskon kovasti yksityisiin investointeihin, mutta palautan mieliin ja arvostan sitä, että suunnitelma, joka käsittelyssä on tänään, on investointien rohkaisemiseen. Ja kerran jälleen kerran, että olen puhunut monien britti kanssa ja mitä sillä arvostetaan? Aika kovasti arvostetaan Tietysti on huomioita, joita esitetään, mutta se on ihan täysin eri maailma, josta kuulin muutama minuutti sitten kollegaltanne. Forenza, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Valmistelevissa keskusteluissa neuvostoa ennen on aina kuultu vähän erilaisista asioista esityslistalla. Kyse on kuitenkin kansalaisten elämästä Euroopan unionissa, eikä sen pitäisi olla huolenaiheiden keskiössä. Siellä pitäisi olla vain yksi kohta esityslistalla. Miten tuloa jakaa ja työtä tarjota? Miten päästään eroon erivaroisuudesta, jota säästöpolitiikka on pahentanut? Me olemme aina halunneet, että neuvosto miettisi myös Oksin raportti, joka liittyy eriarvoisuuteen ja sen vaikutukseen kasvuun. Siinä todetaan, että eriarvoisuudet haittavat kasvua merkittävästi, koska siinä kasvu häviää PKT 8,5 prosenttien verran jopa aika lailla siis. Siis todellakin se on iskenyt varsinkin heikoimpiin väestönosiin. Ja se ei ole on, ei pelkästään yhteiskunnallinen ongelma, vaan yhtä lailla makrotalouden ongelma edelleen. Eli kasvuun vaikuttaisi yksi asia ainoastaan, eriarvoisuuden torjunta. Meidän pitää muuttaa talouspolitiikkaa. Meidän täytyy investoida koulutukseen, hyvinvointiin, luoda kansalaisuuden verkkoa Euroopan unionin mittakaavassa ja puhuitte vakaudesta. Mutta vakautta tarvitaan kyllä sijoittajille, mutta epävakaisuutta kansalaisille. Puhutte luottamuksesta ja kuitenkin juuri on räjähtänyt verotulojen kohdalla on valtava skandaali. Puhutte investoinnista ja paljon vaikuttaa tulevan monopolivaroja. Mutta loppujen lopuksi se on tyhjä laatikko, vuotava laatikko, 315 miljardia mukaan tarjolla, vaikka tiedämme, että var vain noin 21 todellisesti tarjolla. Ja sitten vielä kaudestanne. Matteo Rentsi puhuu usein siitä, että Italian puheenjohtajuuskaudella olisi enemmän saatu toimenpitää kasvun hyväksi. Minusta vaikuttaa siltä, että tällä kaudella kaikki ovat olleet vaikuttamassa mieltä työttöminä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Terri Cabras, olkaa hyvä. Minuutti 30. Monsieur le Président. Puhemies. Julkisella sektorilla tarvitaan kiireellisesti investointia ja huomasin vain kaksi sellaista aluetta, jotka minusta ovat erittäin tärkeitä nimenomaan äh, suuret investoinnit äh, tutkimukseen, on varmistettava, että ne on yksi pilari Euroopan hyvinvointia ja vaurautta. Tutkimus kaikilla alueilla, yliopistoissa, suurissa tutkimuslaitoksissa, niiltä on leikattu kapasiteettia huomattavasti ja luonnollisesti on suosittava teollisuuden tutkimusta ja esimerkiksi vaihtoehtoisen energiamuotojen tutkimusta. Myös nuorisopolitiikkaan, koulutukseen, ammattikoulutukseen ja työhönkoulutukseen, sitten sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen että poliittiseen tutkimukseen on panostettava. Panostukset tutkimukseen ovat tulevaisuuteen panostuksia jo tänään, koska erityisesti kun olemme nyt kriisin kourissa, huominen on jo tätä päivää. Haluan olla näin konkreettinen puheessani sen vuoksi, että Tämä vaikuttaa meille hyvin vakavalta tilanteelta, mutta minä myös hämmästyneenä huomaan, että Espanjan hallitus, joka on vastannut Euroopan unionille, joka on vain puolen sivun eh, esityslistalla mm, esittänyt, mistä se aikoo keskustella, ja nämä politiikat ovat täysin mielivaltaisia, eivätkä ne olevat mitenkään pohja, hyvin perusteltuja. Kiitos. Niin. Seuraavaksi edustaja Moi, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies. Nyt on kuukausia mennyt jo, kuusi kuukautta Italian puheenjohtajuuskautta. Kansallisen toiveet olivat korkealla aikanaan. Varmastikin Merkel kantaa oman vastuunsa tästä, kuten komissiokin. Mutta Italian vastuu, Italian hallituksen vastuu on varmasti kaikkein painavin. Italian hallitus on täysin unohtanut tietyt painopisteet, jotta saadaan työmarkkinoille uutta puhtia tai uusia työmahdollisuuksia. Mutta ei näitä mahdollisuuksia ole olemassa, ellei ole ratkaistu tiettyjä merkittäviä ongelmia ainakin, joka liittyy esimerkiksi tuotantoteollisuuteen. Jos ajatellaan, että pitäisi leikata kustannuksia, kun uusia työpaikkoja luodaan, mutta entäpä pk-yritysten kohtalo tai käsityöläisten kohtalo, kun yrityksiä vain suljetaan toinen toisensa perään, kun on liikaa veroja tai liikaa tarpeetonta virkavaltaisuutta, jota Italia pakottaa ja syöttää nyt Euroopalle. Italia on menettänyt tilaisuutensa myös meitin merkinnän kohdalla se on tärkeää yrityksille Euroopassa, myös ajatellen kuluttajien mahdollisuuksia tehdä oma valintaansa. Siinä on menetetty mahdollisuuksia myös väärintämisten torjunnassa, koska ei ole saatu yhteistä tullijärjestelmän aikaa sisämarkkinoilla. Ei ole mitään tehty myöskään sen osalta, joka liikkyy yrityskehittämiseen. Ei myöskään ole mitään saatu aikaan siinäkään, joka liittyy maahanmuuttajien pelastamiseen – Päinvastoin siinä on monet hyödyntäneet, kuten Roomassa nyt on nähty skandaalin yhteydessä 40 vuoden ajan. Tässäkin hyödynnetään näitä maahanmuuttajaparkkoja. Ei se auta Italiaa tai Eurooppaa. Huonoa hallintoa, joka nähdään kaikilla tasoilla alueillakin. Puheenjohtajavaltio ei ole pystynyt saman aikaan mitään aikaa, vaan vajennut. Tässä on joitakin tärkeitä ongelmia, joita Italian hallituksen olisi pitänyt hoitaa mut, kaudellaan, ettei lähetetä hamaa tulevaisuuteen hallitusten ja valtion päämiesten käsiteltäväksi, vaikka sielläkin varmasti mahli on mukana. Tämä on häpeällistä. Ei näin työpaikkoja luoda, jos ei työtä ole, jos ette työtä luo. Ette osaa politiikkaa harjoittaa. Teidän täytyy häipyä. Olette ryövänneet vuosina ja olette häpeällinen häpeätahra. There's a blue card question from, uh, Sininen kortti Edustaja Bessonilta, hyväksyttekö? Edustaja Bress. Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä tältä edustajalta, aikooko hän mennä Italian parlamenttiin vai haluaako hän olla täällä? Täällä puhutaan nyt komission ohjelmasta. Ei siinä ole sanottu mitään hänen puheenvuorossaan. Puheenjohtajavaltio Italia on ollut menestyksellinen mielestäni moni muunkin on sitä mieltä, koska yhdessä tässä voitetaan tai hävitään yhdessä luomalla hyvän perustan suunnitelmalle. Ja siitä ehkä olisi hyvä puhua. Mutta ette te sano, sanakaan tästä sanonut, eli tästä aiheesta, josta me nyt käymme keskustelua. Edustaja Moi, olkaa hyvä. Allora, l'Italia è corrotta. Gli... Korruptoitunut Italia, skandaalia levättää käsiin. Siellä on mafia Roomassa, ne ovat ryöpänneet varoja vuosina. Jos ei tätä ongelmaa ratkaista, jos ei tässä Euroopassa saada apua, niin emme onnistu. Italia on romahtamassa. Ja jos ei tässä päästä eteenpäin, niin ei Eurooppakaan pääse eteenpäin. Kiitos. Grazie. Seuraavaksi edustaja Korvin Mikke. Minuutti 30. Näin. Ehm, Sosialistijengi tässä parlamentissa ei näytä ymmärtävän hyvin yksinkertaista asiaa. Työttömyyden torjuntaan tarvitaan rahaa. Ja ra- jotta on rahaa, niin nostavat veroja. Rahalla luovat työpaikkoja, mutta verojen takia nämä työpaikat menetetään. Näin yksinkertaista se on. Jos yritys välttää veroja, se voi tuottaa halvemmalla myydä enemmän, jos se myy enemmän. Se luo työpaikkoja. Kiitos Junckerin, mutta siis Junckerhän oli pääministeri Luxemburgissa. Siitä kiitän häntä, ei neuvoston puheenjohtajana. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että EU täytyy tuhota. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä Kiitos puhemies. Tänään todellakin käymme nyt keskustelua, joka minusta on äärimmäisen keskeisen tärkeä. Ainutlaatuinen tilaisuus myös neuvostossa edessä on huomenna. Keskustelun käymistimme jo kansanpuolueessakin pohjana Dublinin kongressin asiakirja viime keväältä. Nyt tarvitaan konkretiaa sanoilien taakse. Eli nyt on ryhdyttävä sanoissa tekoihin. Nyt sanoisin puheenjohtaja Junckerille, jolle nyt olemme luottamuksemme antaneet, että hänkin saisi mahdollisuuden tämän investoinnin myötä miettiä, mitä epätasa-arvoa, epäsymmetriaa edelleen on Euroopassa, euroalueellakin. Ja vaarana on, että se heikentää sitä tehoa, joka pitäisi suunnitelmalla olla investointien hyväksi, koska kansanpankki on aina puhunut sadasta miljardista, koska meidän maissamme ei ole riittävästi houkuttavuutta näille investoinneille, eli niin näin paljon on menetetty, ja siihen suuntaan pitäisi meidänkin katsoa. Entäpä sitten ylijäämäongelma? Se liittyy lähinnä kahteen maahan euroalueella. Ehkä meidän pitäisi siihenkin tarttua. Kyllä sitä Atlantin takaakin ystävät peräänkuuluttavat. Ja puheenjohtaja, eikö tähänkin pitäisi puuttua tällaisen merkantilistisen käsitykseen ylijäämään? Se ei anna oikein rohkeutta amerikkalaisillekaan mennä eteenpäin TTIPissä. Tähän tiedetään, että amerikkalaiset eivät ole TPA-takaan antaneet. Se on kuitenkin ennakkoa edellytys, että TTIP menisi eteenpäin siellä, koska siellä kannetaan huolta ensisijassa vain kumppanuudesta. Ja siksi haluaisin teille vastauksen tähän yhdessä neuvoston kanssa. Ehkä olisi hyvä miettiä, että luottamus palaisi kansalaisten parista. Ja Gebhardt, olkaa hyvä, minuutti. Dankeschön, Herr Präsident. Auch... Kiitos puhemies. Minä, kuten niin monet kollegat, niin haluan esittää vetoomuksen neuvostolle. Tärkeä vetoomus, että lähdetään todellakin siihen mukaan, koska siinä ajatellaan politiikan tulevaisuussuuntautuneisuutta. Se on tärkeää, mutta siinä ei voi unohtaa yhtä asiaa keskiössä ei pidä olla pelkästään kasvu yleisesti ottaen, vaan korkea-arvoiset ja kestävät työpaikat. Eli keskittää, eikä niin kuin se mikä vaikutelma tällä hetkellä hallitusten toiminnasta on. Eli Giskanen, tällainen sirottelukannat vähän kaikille, ei näin, vaan keskitytään tärkeisiin investointeihin tulevaisuuden kannalta. Huolehditaan siitä, että saadaan luotua työpaikkoja arvoa luovilla aloilla, kuten esimerkiksi digitaalinen toimintaohjelma, kuten esimerkiksi kestävä kehitys energia-alalla. Keskitytään infrastruktuuriin, jotta todellakin saadaan luotua työpaikkoja, joista kansalaisille on oikeasti jotain hyötyä. Edustaja Eh, voorzitter ik wil even terugkomen op de situatie. palaisin ukrainan tilanteeseen. Olemme iloisia siitä, että neuvosto on täysin sitoutunut toteuttamaan assosiaatiosopimuksen. Se on hyvä asia. Siinä pitäisi estää vetämys kaikille jäsenvaltioille ratifioida sopimus nopeasti. Puhumme sodasta, puhumme suvereenisuuden palauttamisesta. Ihmiset, väestö ovat sitä pyytäneet. Se on kovin vaikea tehtävä ja Ukraina tarvitsee apuamme. Sillä välin olemme nähneet, että pakotteilla on ollut vaikutusta Venäjään. Ei pitäisi koskaan hyväksyä laiton krimin liittämistä. Ja tässä yhteydessä minulla on nimenomainen kysymys kuulemistilanteesta, Krimin ihmisoikeustilanteesta, joka äskettiin pidettiin Brysselissä Euroopan parlamentissa, niin Venäjän passiasia otettiin esille, että Venäjä antaa Krimillä asuville tai oikeastaan pakottaa heidät hyväksymään nämä passit. Mutta tunnustetaanko nämä passit, koska siinä sitten hyvä suorasti tunnustettaisiin liittäminen. Olkaa hyvä. Ähm, herr kommissionspräsident herr ratspräsident komission puheenjohtaja neuvoston puheenjohtaja liberaalit haluavat menestystä eulle ja tässä on monia ratkaisevia tekijöitä. Työohjelma, herra Juncker, työohjelmanne on oikein hyvä. Teillä on ollut rohkeutta sieltä leikatakin. Varmaan Timmerman on ollut roolissa siinä ja sitten kunnianhimoisia uusia hankkeita ottaa mukaan. Sitten komission työohjelmassa toinen asia ovat jäsenvaltioiden rakenneuudistukset. Ranskassa, Italiassa, mutta myös Belgiassa, jossa oli ihan ko- moderaatteja uudistuksia se yleislakko tuli. Täytyy olla paljon kunnianhimoisempi, jotta saadaan meidät ja Eurooppa menestykseen. Sitten investointiohjelma kolmanneksi. Investointiohjelmaa monet kritisoivat. Mielestäni se on väärin että nyt jo sanotaan, että ei se voi toimia. Valtion tuki, yksityiset investoinnit, voiko se valtion tuki ne mobilisoida? E, se on aiemmin toiminut, ehkä, ehkä nytkin, sitä toivon. Yksi asia on tärkeä. Sanoitte, että Euroopan investointipankki päättää hankkeesta. Fernand Hoyer, joka oli täällä aiemmin, luotamme häneen kovasti Älkää tehkö sitä virhettä, että jäsenvaltioille pakotettiin joitakin hankkeita. Saksan hallitus on ihan vakavasti ehdottanut, että eurooppalaisen rahan laitetaan Berliinin lentokenttään hankkeeseen. Emme halua, että haaskataan äh, järjettömiin ja epäonnistuneisiin hankkeisiin. Kiitos. Vielen Dank, Herr Lambsdorff. Der nächste Herr Kiitos, Herra Lambsdorff. Sitten seuraavaksi kollega Papadimolis. Tuon neofileleftä. Kiitos, puhemies. Uusliberaali dogma edellyttää, että nyt tarvittaisiin enemmän investointeja. Tämä on komission mutta Kuitenkin 15 prosenttia investoinnit ovat laskeneet. Eli tässä pitäisi kokonaan muuttaa poliittista suuntaa niin, että käytetään enemmän julkisia varoja kasvuun myös Euroopan unionin talousarvista pelkästään jäsenvaltioista. Teidän ohjelmanne, herra Juncker, on käytännössä tyhjää, koska tässä vain ikään kuin kopioidaan ihmeitä tehden näitä varoja. Aivan mahdollinen tonta on käytännössä tätä toteuttaa. Kaikki näin sanovat. Herra Della Vedova, herra Juncker, tyhjyttä kaikuvan paketin kohdalla te pyritte nyt esittämään vain hurskaita toiveita, jotta se hyväksyttäisiin. Miten jäsenvaltiot osallistuvat? Minkälaisin kriteerein? Mitkä ovat takuut investoinneille? Että todella saadaan luo kasvuaikaan, ettei sano sanakaan tästä. Mä pelkään, että tämä neuvosto ei mitään muuta. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Rivasi, minuutti. Merci. Kiitoksia rouva puhemies. Minä haluaisin puhua Ebola-epidemiasta ja siitä, miten Euroopan unioni on antanut apua tässä hyvin tärkeässä ilmiössä. Asiantuntijat sanovat, että se on aavikoitumiseen liittyvää tai hoitojen puutteeseen liittyvää tai poliittiseen epävakauteen liittyvää. Me olemme käyttäneet 1,1 miljardia euroa. Ja yli 400 tulee komissiosta hyvällään sinä. Se on saatu siis. Nyt ongelmana on se, että ministerit kokoontuvat kyllä huomenna allekirjoittaakseen, tai siis 12. joulukuuta allekirjoittivat AKT-maiden kanssa kumppanusopimuksia. Siinä on ongelmia siitä syystä, että Euroopan unioni on näiden maiden kanssa vanhoja siirto kuntien kanssa tuljetusjärjestelmiä yllä. Ja, ja tämä liittyy heidän tuotinsa, jotta pääsivät tänne markkinoille. Ja nyt poistetaan tullit 80 prosentin osalta tänne tulevasta viennistä. Se on häpeä, koska he tarvitsevat rahaa infrastruktuureihin, mutta eivät voi enää tullien kautta kerätä tätä. Eli mitä tekevät? Seuraavaksi Peter Lundgren, kaksi minuuttia. Tack Kiitos, puhemies. Juncker tarvitsee lisää rahaa, näin hän sanoo. Ei yllätä. Vastuu veronmaksajien rahoista on olematon tässä talossa. Tässä inho Eurooppaa kohtaan kasvaa ja se heijastuu paljon myös sitten äänestysprosenttiin. Alle 43 prosenttia äänesti viime eurovaaleissa. Van Rompuy oli hyvä esimerkki. Hän jätti 730 000 euron eroamiskorvauksella äh, paikkansa. Se, mikä on niin kutsuttu siirtymäkauden ähm, korvaus, transitional allowance, kaikki rahat maksetaan äh, pienennetyllä EU-verolla. EU-verohan on paljon matalampi kuin kansalliset verot. Komission edustajat saavat sitten äh, ihan uskomattomia summia erotessaan, kun tavalliset veronmaksajat ja työntekijät kun he lopettavat työnsä, he eivät saa tällaisia summia, vaikka he ovat olleet äh, sitoutuneita monina vuosina työnantajiinsa, minkälaisia bonuksia he saavat. Bonus on sitä, että maksaa, maksaa vielä kerran maksaa teidän äh, metsästys- ja jahtimatkoistanne. Ja nyt tavallinen kansa ei kyllä enää luota teihin. Se osoittaa, että miten täällä äh, käytetään Eh, veronmaksajan rahaa, niin se on täysin mahdoton tehtävä. Mission impossible, en sanoisi niin. Teidän olemassaolonne tässä talossa on sellainen, että te ette varmasti voi odottaa minkäänlaista luottamusta tavalliselta kansalaiselta. Kiitän. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Betsotta minuutti. Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvosto tällä viikolla on tuskin mikään uutuus. No, ehkä siellä on uusi puheenjohtaja. Me tiedämme kuitenkin, mitä siellä jo tapahtuu. Paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Mikään ei muutu kansalaisten, yritysten, työttömien, nuorten kannalta. Heillä ei ole tulevista kuitenkaan, tai vanhusten kannalta, pelkkiä lupauksia. Vain kauniita sanoja, sunnuntai-puhetta. Nyt on vuosi päättymässä ja myös Italian puheenjohtajuuskausi vaikka niin paljon hyödytöntä puhetta kuultu, niin muutama kuka sitten totesitte, että hyvä on saatu aikana, täällä te taputitte sille. Ainoa myönteinen Italiassa tai eurooppalaisissa on ehkä se lupaus, että mukaan muutetaan Eurooppaan. Juuri ehkä ennen vaaleja todettiin, että halutaan inhimillisempää Eurooppaa, niin että ei pelkää pankkeja pelastaa, Tätä vain perheitäkin. Ja sitten Juncker totesi, komission puheenjohtaja siis, että kiitoksen Rentsi, miten naurettavaa. Danke. Der nächste Redner ist Herr Kiitoksia. Sitten edustaja González Pons, kaksi minuuttia. Juncker. Kiitoksia herra Juncker. Seuraava neuvosto on erittäin tärkeä. Minä toivon teiltä paljon. Espanjalaiset äänestäjät haluavat, että koordinoidaan myös tulopolitiikka, että saadaan kunnon sisämarkkinat toimivaan, täytyy antaa pontta myös veropakoilua varten. Ja, ja me haluamme todellista energiaunionia myös niin, että kansalaiset saisivat kilpailukykyiset ja kestävät markkinat hyvinen verkkoyhteyksineen ja riittävän tarjonnan ansiosta. Kolmanneksi me tarvitsemme turvallisen ja turvatun Euroopan meidän täytyy vahvistaa terrorismin torjuntaa, ratkaista ne ongelmat, joita ulkomaalaiset taistelijat meille aiheuttavat ja niin, että me pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin. Herra puheenjohtaja, kyllä Euroopan nyt täytyy toimia. Kun yli sata lasta murhattiin Peshawarissa, sata lasta kuolivat koulussa. Aina kun koulussa lapsi kuolee, niin oli isä kuin Euroopassa kuolisi lapsi kuolessa. Malalan hengen pitäisi olla meidän innoituksen lähteenämme terrorismitorjunnassa aina. Neljänneksi tarvitaan solidaarisuutta, että saadaan aikaan politiikkaa yhteisten rajojen valvonnassa. Sen pitäisi olla tärkeällä siellä ulkoisissa suhteissa. Kun meillä ei ole sisäisiä rajoja, niin me liian tai Teutan kansalaiset ovat myös Ranskan tai Ruotsin rajoilla. Ne ovat meidän kaikkien rajojamme. Siksi puheenjohtaja lopuksi täytyy puhua Ukrainasta, mutta myös Venäjästä. Meidän täytyy miettiä, mitä seurauksia saattaa olla tällä työpaikoille ja talouden Euroopassa, jos Venäjän talous romahtaa lähipäivinä. Ja me ajatellaan tämän päivän uutisia tai elisin uutisia, niin niiden pitäisi huolettaa meitä ja meidän pitäisi kantaa huolta niistä. Tätä äänestäjät haluavat ja hyvää joulua sitten, kun työ päättyy tältä vuodelta. Sitten herra Gonzalez Pauls, teille on sininen kortti herra Terika Brasilta. Hyväksyttekö sen? Terika Bras, 30 sekuntia. Kiitos. Ihan hyvä se, mitä te sanoitte energiapolitiikasta, mutta miten sitten selitetään se, että Espanjassa energia on kaikkein kalleinta Euroopassa, koska siellä suojellaan Euroopan energiateollisuuttako, kun siellä annetaan tavallaan lahjaksi satoja miljoonia pestrettoja puhjakoria euroja. Herra Fiorentinolle ei kuudessa kuudessa, vaan miljoonia mene vähissä päivissä hänelle. Miten voidaan puhua energiaunionista, jos ei pidetä mielessä myös Espanjan energiapolitiikkaa. Espanjol Terry Cabras, que se dirija mi en España. Terry eh, puhui espanjaksi minulla kerrankin täällä suuremmoista. Espanjan hallitus kyllä pyrkii leikkaamaan energian hintoa ja sähkölaskun hintaa, mutta jotta se olisi kilpailukykyistä ja väline myös koko Euroopassa, me haluaisimme yhdistää Iberian tiemimaan myös että voitaisiin Algerian kaasun päästä kilpailemaan myös Venäjän kaasun kanssa. No, Täällä on toinenkin sininen kortti tullut, herras Sani. Ah, köszönöm eh, Kiitos. Mainitsitte puheessanne, että pidätte hyvin tärkeänä verokierron ja veropakoilun torjuntaa. Olisiko puolueenne valmis yhtä päättäväiseen toimintaan myös niitä maita vastaan, jotka yliverottavat kansalaisiaan? Ja tämä avaa tulvaportit sitten äh, harmalle taloudelle, niin kuin Unkarissakin. Si. Kyllä. <laughs> Muy bien. Gracias. Die nächste Rednerin ist nun Frau Pervenche Perez, minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua puheenjohtajavaltiolle minäkin, jotta saan heidät tietoiseksi tästä mm, digitaalitalouden haasteesta. Se on yksi suurista alueista, jossa investointisuunnitelma täytyy monikertaistaa arvontuotanto Euroopassa ja olemme tietysti tyytyväisiä, jos se niin tekee, jotta se olisi hedelmällinen. Se tarkoittaa äh, sitä, että hedelmien on tultava tänne meille Eurooppaan. Eli investointisuunnitelmat digitaalitalouteen ja sitten verotuskysymykset, jotka tietysti vaikuttavat meidän kykymme näitä voittoja kääriä, on täysin keskeistä. Meidän on nyt Euroopan neuvostossa myös näihin asioihin paneuduttava. On päästävä eteenpäin myös tietosuojan saralla sen vuoksi, että meillä on nyt sekä pääomien että eh, tietojen vuoto ulospäin, emmekä halua rahoittaa tällaista. Haluan myös puhua nyt komission puheenjohtajalle sen vuoksi, että eh, Euroopan neuvostossa te tulette määrittelemään sitä tiekarttaa, mikä on euroalueen tulevaisuus. Kun kuuntelin herra Weberiä, niin minua huolestuttaa. Minä en halua, että tämä ikään kuin leimaa meitä ja että me saamme euroalueen tällä tavalla eteenpäin. Kaikki tarvitsevat euroaluetta, koska se myös määrittelee meidän solidaarisuuttamme ja meidän keskinäisiä riippuvuussuhteitamme ja se on välttämätöntä. Meiltä puuttuu kollektiivista kapasiteettia vasta näihin haasteisiin. No. Ihan vain lopetan lauseeni tässä. Tämä, tätä pitää voida korjata niillä instrumenteilla, joita meillä emussa tällä hetkellä on käytössä. Kiitos. Um, ich gebe jetzt die blaue Karte. Nyt en ota sinisen kortin kysymystä, koska Rova Peres puhui jo muutenkin liian pitkään. Seuraavaksi Bernard Luke, minuutti. Frau Präsidentin. Rova puhemies, nyt kuultiin liberaalipuheenjohtaja Verhofstadtin merkittävä puhe. Verhofstadt on varmaan tällä välillä huomannut, että euroalue on vaikeassa syvässä kriisissä, niin hän sanoi. Mitä se sitten merkitsee liberaalipuheenjohtajalle, joka lukee asioita tällaisten ruusunpunaisten lasien läpi? Kritiikki oli kuitenkin väärä. Täytyy kritisoida sitä, että neuvosto ei ole esittänyt analyysiä siitä, että miksi euroalue tässä kriisissä on. Ei ole vastannut kysymykseen, miksi Pohjois-Amerikka kasvaa, että amerikka kasvaa, miksi Kauko-Itä kasvaa, miksi Australia, Oseania-alue kasvavat, miksi maat euroalueen ulkopuolella Euroopassa kasvavat, mutta euroalue ei. Ja tässä kysyn neuvoston edustajalta, miksi euroalue ei kasva. Miksi meillä on sisämarkkinat ja komissio on yhteinen eurooppalainen valuuttakin on, mutta euroalue ei kasva. Miettikääpä sitä nyt oikein kunnolla kerrankin. Herra lukee sinisen kortin kysymys herra Lambsdorffilta. Sopiiko? Herra Lambsdorff, 30 sekuntia. Niin, rouva puhemies, kaksi kysymystä herra Lukkeelle. Toinen. Jos ajatellaan rakenneuudistuksia äh, tärkeillä jäsen, tärkeissä jäsenmaissa euroalueella, että ne, onko niin, että ne eivät ole olleet tarpeeksi syviä kasvun aiheuttamiseen Ranska ja Italia, mainitsin sen, Ranska aiheuttaa suurimmat huolet, eikö lukelusta sitä huomannut. Sitten toinen kysymys. Miten se oli, pystyitte huomaamaan näistä Verhofstadtin lukulaseista, että niissä oli tämä ruusunpunainen väritys? noch intensiver als ich es äh, von der entfernung her habe wahrnehmen können das möchte ich nicht ausschließen. aber was die strukturreformen niin mitä tulee näihin rakenneuudistuksiin, niin olette oikeassa, että niitä ei ole ollut tarpeeksi. Ja miksi niitä ei ole ollut, niin se johtuu siitä, että tie ystävänne. Siis jos olisi velvollisuus, että jokainen sen jäsenvaltio pitäisi maksaa omat velkansa itse, niin sitten kannusta tehdä sisäisiä uudistuksia ja varmistaa maksukyky valtiossa, niin se on paljon parempi kuin nykyään, kun sääntöjä voidaan muuttaa ihan mielen mukaan. Kiitoksia. Nyt pidän tiukasti puheajoista kiinni niin, että voidaan kysyä sinisen kortin kysymyksiä, koska muuten sitten täytyy sinisen kortin kysymyksistä, ei ole mahdollisuuksia niihin enää. Eli pitäkää puheajoista kiinni tarkasti. Herra Olli, minuutti puhemies eurooppa tarvitsee työtä ja kasvua. tämä vaatii investointeja varsinkin yksityisiä investointeja. tässä mielessä puheenjohtaja junckerin investointiohjelma on tervetullut. samalla pitää muistaa että eurooppaa on uudistettava jotta se pystyy houkuttelemaan investointeja. tämä vaatii kunnon yritysympäristön sisämarkkinat pitää panna kuntoon varsinkin digitaaliset ja palvelujen sisämarkkinat kasvun eväitä on monilla aloilla. investointeja on suunnattava varsinkin biotalouteen tietoliikenteeseen ja arktiselle alueelle. niiden vauhdittamiseksi jäsenvaltioiden pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia. tämä on tärkeää varsinkin suurissa jäsenvaltioissa ranskassa ja italiassa. vakaus ja kasvusopimusta ei pidä romuttaa. samalla saksan on käytettävä liikkumavaraansa investointien kasvattamiseen

kun puhutaan aika huolestuttavia sanoja, lähinnä propagandistista, nimittäin, että Sirisan voitto seuraavissa vaaleissa Kreikassa johtaisi siihen, että Kreikka ikään kuin lähtisi euroalueesta. Se olisi katastrofi euroalueelle. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos tästä kysymyksestä, edustaja Papadimoulis. Kreikalla on ollut hyvin vaikeita aikoja, kuten tiedämme hyvin. Nythän se on kasvun saralla taas. Minulla ei ole aikomusta puuttua Kreikan sisäpolitiikkaan millään tavalla, mutta ymmärrykseni mukaan on niin, että sekä Syritsa puolueena että Tsipras ovat sitoutuneita Kreikan jäsenyyteen euroalueella hyvin selkeästi sitoutuneita tähän, ja se on se, millä on väliä. Ymmärrän myös, että Kreikalla on hyvin raskas velkataakka, ja se täytyy jolla tavalla uudelleen järjestelmä jopa ehkä pidemmällä pidentämällä näitä maturiteetteja, ei ehkä niinkään pääomiin koskemalla. Kiitos. Sitten herra per minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Puheenjohtaja Juncker ryhmäpuheenjohtajat, kun keskustellaan siitä, että voiko Junckerin investointiohjelmasta saada aikaa vaikuttavaa läpimurto kestävään kasvuun, niin vihreinä meidän vaatimus on siinä ennen kaikkea se, että kaikki EUn jäsenvaltiot antavat oman panoksensa tähän investointiohjelmaan ja osallistuvat. Pyydän neuvoston edustajia ottamaan huomioon tämä, tässä salissa otetut vaatimukset huomioon ja toteuttamaan. Kuusi kriteeriä on näille hankkeille. Kuten Juncker sanoi, niin ei pidä olla mitään maantieteellisiä sektorikohtaisia kiintiöitä. Täytyy olla eurooppalaista lisäarvoa. Hankkeiden täytyy antaa panos kestävään kasvuun. Niiden ne täytyy valita EPn asiantuntijoiden piirissä asiaperusteilla ja niiden pitää houkutella yksityisiä investointeja ja sitten PK-yritykset täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioissa. Kiitos. Okay. Und nun Herr Sotirius, sitten edustaja Sarjanopoulos minuutti. Kiitos puhemies. Huippukokous vain vahvistaa hyökkäyksiä kansaa kohti. Tämä koskee myös Ukrainaa. Tässä hyökitään myös Euroopan politiikkaa vastaan. Ajatellaan, että heikko elpyminen johtaa vain syvempään kriisiin, ja tähän asti toteutettu politiikka ei tarjoa mitään ratkaisua. Nimittäin tässä vain isketään maanviljelijöihin asettamalla uusia veroja. Nuoret joutuvat kärsimään tästä ja mikään ei auta heitä, koska Junckerin 300 miljardia menevät yrityksille. Edustamanne puolueet eivät kanna huolta kansasta. Unioni ei tee mitään kansan hyväksi. Nyt on tullut korkea aika, että kansa saa paikkansa. Seuraavaksi Edustaja Störk, kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät kollegat, jotta saamme uudelleen elävöitettyä Euroopan taloutta, siitähän olemme kaikki samaa mieltä eri toimielimissä, niin minulla on kuitenkin tiettyjä kommentteja ja epäröintiä sen suhteen, että ei EIPn investointirahojen lisäksi ei ole oikeastaan saatavilla mitään rahaa, jos katsoo horisontti 2020 ja muita strategisia aloitteita, niin näyttää siltä, että siirrämme rahaa vaan taskusta toiseen. Toiseksi, jos mittaa komission vaikutusta, mielestäni se on ylioptimistinen. Jos katsoo nimittäin arvioita, niin mielestäni ne eivät ole valitettavasti realistisia. Ja kolmanneksi, Ottaen huomioon ne huolenaiheet, jotka juuri sanoin, on kiinnitettävä huomiota hankkeiden valintaan erityisesti. Vain jos meillä on todella laadukkaita hankkeita, pystymme saavuttamaan pitkän tähtäimen tulokset. Meidän on siis varmistettava, että kaikki hankkeet, joita tuemme, niin niissä on tällaisia laajamittaisia ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Energiahankkeet ovat tällaisia. Meidän täytyy energian toimitusvarmuus taata, mutta tässä korostettiin myös energiaulottuvuutta liikennepaketissa, mutta kuitenkin olemme edelleen tilanteessa, missä meillä ei ole riittävästi varoja tämän hankkeeseen, tähän hankkeeseen saatu. Jos katsomme Itä-Eurooppaa, niin meillä on tärkeä rooli, koska puhumme mm, kohtuuhintaisesta energiasta. Se on ainoa keino taata, että meillä on toimivat energiamarkkinat Euroopassa. Halvempi Eurooppa mahdollistaa sen, että Euroopasta tulee kilpailukykyisempikin. Thank you, Mr. Gürk. There's a blue card for Mr. Kiitos. Istvan Urieli haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Sopiiko se 30 sekuntia? Kiitos, rouva puhemies, että sain tämän mahdollisuuden. Jotta talous saataisiin käyntiin taas, niin siihen tarvitaan luottamusta. No jos tarkastellaan nyt sitten komission tulevaa työohjelmaa, niin unkarilaisena näen, että on joitakin maita, pelkästään meidän maamme, joissa poliittiset puolueet, Unkarissa pääministeri itse usein sekoittavat asioita EU, EUn suhteen. Mitä teillä olisi sanottavaa siitä, että otettu, otettu käyttöön uusia veroja ja pääministeri on sitten viitannut tässä suhteessa EU-hun, vaikka tiedämmekin, että niin ei ole. Onko tämä hyväksyttävä metodi? Kiitos. Niin on totta, että ei nyt pitäisi omaakin sähäntänsä nostaa, mutta sanoisin myös täysistunnossa, että Unkarin talouskasvu on itse asiassa Euroopan kärjessä, noin kolme prosenttia. Ja myöskin valtion velassa on ollut pienentymistä. Talouden indikaattorista siis puhutaan Unkarissa ja ja kun me tulimme hallitukseen, niin oli ihan raunioitunut talous edessämme, mutta olemme pystyneet kääntämään suunnan tässä mielessä. Kiitoksia. Strava Garcias, peräs minuutti. Kiitos, puhemies. Espanjan pääministeri rahoitotti viime viikolla, että nyt saamme elpymisen joulun. Herra Weber totesi, ne maat, jotka ovat käynnistäneet rakenneuudistuksia, ovat ikään kuin Euroopan talouden vetureita – ja minä sanon molemmilla, että etteivät tiedä, mitä tässä on tekeillä. Teidän sananne loukkaavat perheitä, jotka menettävät asuntonsa, koska heidät häädetään. Sananne ovat loukkaus nuoreille, jotka haluavat, joutuvat lähtemään työpaikan perään Euroopan ulkopuolelle. Ja ne sanat loukkaavat perheitä ja henkilöitä, jotka ovat menettämässä oikeuksiaan. Ja nyt ECOFIN päättää, sen, että viedään pohjaa FTTltäkin. Meille tarvitaan lisää tuloja, mutta ei niin, että tässä pelkästään työtä tekevien selkänahasta revitään tai keskiluokan selkänahasta. Me tällä tavalla menetämme mahdollisuuden myös päästä krististä. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman pääsyn kriisistä. Meidän täytyy miettiä kansalaisia eikä vain aina äänestäjiä.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 mohu v této souvislosti odkázat jen na vystoupení předsedy naší frakce uh, saida kamala no niin, pahoittelen, mutta tällä hetkellä ei ole tulkkausta Saksaan. Ehkäpä voimme tarkistaa asian. Voitko olettaa uudestaan? Niin, olkaa hyvä. Pane předsedo, dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma pro... Niin, voisin lyhyesti kommentoida näitä pääkohtia joulukuun Eurooppa-neuvostosta. On selvää, että tarvitaan lisää investointeja, erityisesti verkkoinfrastruktuuriin, innovaatioihin ja tutkimukseen. Mutta täytyy kysyä, että miksi yksityiset investoijat ovat niin vastahakoisia. Herra Kamal tästä sanoi aiemmin enemmän. No mitä tulee EUn investointisuunnitelmaan, haluttaisiin saada aikaan hyvä eh, liiketoimintaympäristö. Mutta näistä kahdesta pilarista minulla on eh, epäilykseni. 16 niin miljardia EUlta viisi investointipankilta ja sitten päädytään 315 miljardiin. Myöskin miksi otetaan ohjelmista rahaa pois, josta on äskettäin sovittu 3,3 miljardia CEFstä ja sitten myös horisontti 2020 menettää. Tuleeko investoinnissa sitten tuottoa oikeasti? Tässä on monia avoimia kysymyksiä. Kiitoksia. Sitten herra Vlimski, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Minulla on se vaikutelma, että, että monet eivät ole tietoisia tilanteen dramaattisuudesta ja vakavuudesta. Työttömyys on korkealla niin, että ei ole vuosikymmeniin ollut. Köyhyys koskee, se pitäisi hälyttää kaikki. Eli tilanne on se, että euroa leimaa suuri epävakaus. Ja myöskin ostovoima sitten vähenee nollakorkopolitiikan myötä ja väestö menettää hyvinvointia. Ja ainut ehdotus, joka nyt on sitten tehty EUn puolelta, komission neuvoston puolelta ja enemmistö täällä salissa on se, että nyt sitten on rahoituspaketti, jossa kerroin on 15, niin että tällä saadaan sitten tervehtymistä aikaan. Tätähän kutsutaan alkemiseksi äh, hankkeeksi lehdistössä Euroopassa. Siis Sehän tarkoittaa sitä, että pitäisi saneerata, tervehdyttää, mutta ei sitä näin voida tehdä. Siis nyt kansallisten valtioiden ja kansallisten valtioiden aikana Eurooppa toimii, nyt se ei enää toimi. No, te voitte itse päätellä, että kumpi on parempi. Asiantuntijalle asia on selvä. Mikä on parempi tie? Hyväksyttekö herra Leichtfriedin sinisen kortin kysymyksen? Herra Leichtfried, 30 sekuntia. Niin, kiitos. Nyt kerroitte, että mikä kaikki on huonosti, mikä ei sovi. Mutta esittelettekö te, että miten kuvittelette, että asiat muuttuisivat? Mitä ajatuksia teillä on? Aina mitä haluatte on se, että mennään yksin jälleen eteenpäin. Yksin uusi, suuria konserneja vastaan, näitä maailmallisesti toimivia multipankkeja vastaan, mitä mitä silloin tapahtuu, se mitä, mitä emme halua, ne jotka ovat rikkaita rikastuvat ja se mitä me sosiaalidemokraatit eh, edustamme, heidän pitää maksaa yhä enemmän. Jos te saatte tahtonne läpi, niin näin tapahtuu. 30 sekuntia vastauksia. Leichtfried, Niin, herra Leichtfried, se mitä teiltä kuulin on ihan polemiikkia vaan. Mutta se, miten tämä voisi toimia, niin se on osoittautunut tällä mantereella vuosikymmenten ajan kansallisessa rahapolitiikassa ja talouspolitiikassa, josta siitä huolimatta niin samalla tasolla ja ystävällishenkisesti tekevät yhteistyötä kansallisvaltiot. Nykyinen politiikka, se koskee näitä äh, ylikansallisia yhtiöitä. Ja te hyväksytte sen, että avaatteko näille suurille konserneille yhä enemmän ovia ja epätasapainoinen kehitys yhä vahvistuu mantereella. Seuraava puhuja, herra Paolo Rangel. Minuutti 30 sekuntia. Äh, äh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtaja Juncker. Aivan aluksi minä haluaisin esittää tuen sanani investointisuunnitelmalle, jota komissio on käsittelemässä. Mielestäni se on oiva mahdollisuus meille. Puheenjohtaja Juncker, te totesitte, että te ette halua alueellisesti ruveta jakamaan tätä, koska meillä on omaa kohesiopolitiikkamme olemassa. Mutta toteaisin kuitenkin, että kun päätöksiä tehdään investoinneista, niin kyllä siinä täytyy huomioida myös alueelliset ja sosiaaliset olot eri maissa. Jotkut ovat pystyneet saman aikaan rakenneuudistuksia, nyt tarvitsevat tukea kasvun ylläpitämiseksi ja työpaikkojen aikaansaamiseksi omissa vaikeissa tilanteissaan. Viittaisiin myös Euroopan unionin ulkoisiin toimiin eli Ukrainan ja Venäjän tässä tapauksessa. Paljon huolta siellä toki, mutta tällä viikolla on moni asia myös selvennyt. Nimittäin meillä on nyt ongelmia Turkinkin kanssa. Itäisellä rintamalla ei ole kyse pelkästään islamisesta valtiosta tai vaan on myös kyse vapaudesta Turkissa. Se on äärimmäisen tärkeä myös itäisessä ulottuvuudessamme. Pelkää pahoin, että neuvosto ei ota kantaa siihen. Kiitos, kun nyt kun on vähän aikaa, niin ne, jotka ovat vielä puhujalistalla, niin ei tule enää sinisin kortin kysymyksiä. Se koskee myös teitä, koska täytyy antaa myös muille mahdollisuus puhua. Seuraava puhuja Uli Ludvigsson, minuutti. Tack för ordet. Kiitos, puhemies. Minulla on tiettyjä kysymysmerkkejä liittyen komission investointisuunnitelmaan. Siinä on paljon lupauksia ja voi olla, että tulokset eivät ole yhtä positiivisia kuin mitä laskelmat osoittavat. Kuitenkin äh, suhtaudun myönteisesti siihen yleiseen viestiin, mikä tällä aloitteella on. Eurooppa tarvitsee enemmän investointeja. Nyt on aikaa ottaa tämä asia ihan ensi sijaiselle paikalle estyslistalla. 15 prosenttia vuodesta 2007 eteenpäin olisi saatava investointitasot nyt ylöspäin, muuten tuotanto, tuottavuus ei eh, parane eikä vihreä talous pääse vallalle. Me tarvitsisimme nyt laajempaa investointi toimintaa. Suunnitelmat ovat varmasti osa ratkaisua, mutta eivät ole koko ratkaisu. Kiitos. Kiitos. Juuri tasan minuutti. Seuraava puhuja eh, Miroslav Piotrowski, minuutin ajan myös. Niin, kiitos pääteema tässä tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa pitäisi olla talouskasvun analysointi ja tukeminen EU-ssa sekä tältä osin uusien suuntaviivojen asettaminen. Eurostatin uusimpien tietojen mukaan se siis esitti tiedot bruttokansantuotteesta ostotuvoimapariteetilla korjattuna, niin sen mukaan kyllä on epätasapainotila Euroopassa. Erityisesti itäiset alueet ovat köyhyydessä ja työttömyydessä. Esimerkiksi Lublinin voivodekunnassa PKT per henki on 44 prosenttia EUn keskiarvosta. Tähän auttaa se, että äh, talouspolitiikkaan äh, liitetään tuki Ukrainalle. Esimerkiksi Infrastruktuurihankkeisiin voidaan lisätä tukea niin, että lisätään haara tähän liikennekäytävään Pohjanmerestä Itämerelle Varsovasta haara Lublinin alueen läpi Ukrainaan. Tämä elvyttäisi taloutta ja sillä voitaisiin torjua työttömyyttä ja se vahvistaisi kumppanuutta tämän maan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Marin Le Pen, minuutti. Quand on est un petit enfant kun on pikku lapsi ja uskoo joulupukkiin ja kun on iso lapsi, niin sitten uskoo junkerpappaan. junker suunnitelma no siellä on pikku summas pohjalla, kun verrataan mitä on luvattu, yli 300 miljardia. Se on viimeisen mahdollisuuden suunnitelma. Ja mistä nämä varat sitten saadaan yksityiseltä puolelta, kun ei sitä paljon tiedetä ja todennäköisesti yksityisiä investointeja ei koskaan tulekaan koska se on vähemmän kannattavaa, kuin on julkisista hankkeista kyse. Sitten viestintäsuunnitelma tämä on. Nyt, nyt puhe vain luvuista, Kreikan luvuista. Ne ovat ajankohtaisen nekin. Ne, jotka täällä antavat läksytyksiä muille, siellä ihan perällä pikkupenkeillä Kreikkaa. Siellä vähentynyt virkamiesten määrää, vähemmän sairaaloita myös ja minimipalkka on 500 euroa ja 2014 5,5 prosenttia, 89 prosenttia työttömiä nyt. Julkinen velka on kansanpuolisen yli 60 prosenttia, eli erinomaista tästä tuloksesta. Tämä on talouspolitiikkaa, niin tämä. Ilja, ilja, ilja, il y a Täällä on sininen kortti minuutti Rova Harmsilta. Passaako? Glauben Sie, dass es eine... Uskotteko te, että on järkevä investointi eilisten tietojen jälkeen, että mistä Venäjällä päätettiin, että teidän puolue asettaisi käyttöön 40 miljardia käyttöön. Olisiko se nyt sitten ottaa pois 40 miljoonaa Venäjän väestöltä, jotta voidaan sitten kamppailla EUta vastaan. Kuten tavallisesti kerrotte pötyä, mutta se on täysipäiväinen homma teillä ilmeisesti. Jos te aiotte pankki ottaa Venäjän pankilta, niin koska meitä estetään rahaa hakemasta Ranskan pankit, se on teidän käytettävissä, teidän puolueenne käytössä ja niiden käytössä, jotka ovat teidän kavereitanne te lainatte toinen toisillenne, koska tämä on tätä politiikkaa, että halutaan rahoitusmarkkinapankkien tilannetta korjata. Meidän politiikkamme nimenomaan haluaa puolustaa kansoja ja näitä pahoja voimia vastaan. Seuraavaksi herra Karas, puolitoista minuuttia. Meidän politiikka pyrkii siihen, että parannetaan ihmisoikeuksia, riippumattomuutta pidetään kiinni kansainvälisestä oikeudesta ja saadaan aikaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja EUlle. Ja hyvät naiset ja herrat, puhutaan sitten huippukokouksesta. Odotan tältä huippukokoukselta, että jäsenvaltiot konkreettisesti sitoutuvat sen sijaan, että puolustavat koko ajan itseään. Odotan, että siellä vakavasti käsitellään komission ehdotuksia ja tehdään päätöksiä ehdotusten toimeenpanosta. Ja niin, että parlamentti on siinä päätöksenteossa mukana. Ja odotan huippukokoukselta, että jokainen jäsenvaltio antaa oman panoksensa, jotta Junckerin ohjelma voidaan konkreettisesti toteuttaa kasvulle ja työpaikoille. 21 miljardia voidaan siellä tuplata, sitten voidaan takeita korottaa, sitten voidaan tehdä verokannusteita ja voidaan tehdä hankeehdotuksia. Voidaan ehdottaa hankkeita, jotka luovat eurooppalaista lisäarvoa sen sijaan, että uudelleen kansallistettaisiin, jotka ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä sen sijaan, että niillä on vain yhden kerran vaikutus. Tätä odotan vakavasti otettavuutta eikä mitään rahaston kansallistamista. Odotan ihan konkreettisesti, että valtion talouksien budjettivakauttamista jatketaan kaikissa jäsenvaltioissa. Rakenneuudistuksia täytyy tiivistää niin, että on rahaa investointeihin. Ja sääntelyn purku. Komissio mainitsee sitä esimerkkejä. Sitä odotan huippukokoukselta. Herra Karas, teille on sininen kortti herra Krisonopolokselta. Sopiiko? Herra Krisogonos, 30 sekuntia. Μιλήσατε μόλις για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Te puhuitte juuri ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Mutta kun ajatellaan Euroopan pelastussuunnitelmia ja, ja meidän mietityömme niistä, niin te olette sinä ollut tekemässä. Siinä on todettu, että Kreikan kohdalla ihmisoikeuksia on loukattu. Ja se on todettu tuossa mietinnössä. Mutta Kansainvälinen komiteakin on sen todennut. Nämä leikkaukset ovat johtaneet siihen, että siinä mennään ehkä kansallisen tuomioistuimen kohtaan. Herra Karas, 30 sekuntia. Siis komissio on puheenjohtaja jo ennen valintaansa. Viittasi usean otteeseen siihen, että Euroopan parlamentin mietintö, joka koski troikkaa, niin se tarjoaa mahdollisuuksia politiikan reformoimiseen eu Ja sitten toiseksi, täytyy pyrkiä siihen ja ponnistella, että kaikki kriisin hätäratkaisut tehdään yhteisöoikeuden perusteella koska silloin perusoikeuskirjan oikeudet pätevät myös kansallisen oikeuden toimeenpanossa, ja sen puolesta me puhumme. Kiitos, herra Karas. Sitten herra Karos Sorin ja minuutti. Kiitos, puhemies. Ohjelma, jonka Junckerin komissio hyväksyi, antaa toivoa mutta sen julkaiseminen oli pettymys. EU ei perustu sanoille, vaan toimelle. Eurooppa ja koko maailma katsoo konkreettisia osoituksia toiminnasta. Ja ensimmäinen määräaika on ensimmäinen ähm, puolivuotiskausi 2015 kesäkuuhun mennessä. Saa, saa, aikaan saadut asiat ovat erinomainen ajatus, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei äh, tämä kaikki uppoudu sinne byrokratian rattaisiin. Meillä täytyy olla 2015 kesäkuuhun mennessä todellinen ohjelma, eikä mitään tällaista takaporttia, jolla vaan siirrellään taskusta toiseen olemassa olevia varoja, rahoja ja hankkeita. Meidän pitää saada kestävää kasvua aikaan ja myös äh, julkisen talouden tasapainottamista. 2015 mennessä meidän täytyy myös saada emu taas toimimaan toimintaa, ei pettymyksiä. Se on tässä nyt kyseessä. Kiitos. On Herman Ulis, Janis. Kiitoksia tänne edustaja Kefalo Giannis. Minuutti 30. Kiitos puhemies. Rouva puhemies, jos me nyt katsomme tarkemmin suunnitelmaa ja mietitään tilannetta 15 vuoden mittakaavassa, niin vaikuttaa siltä, että investoinnit ovat kaksinkertaistuneet. Mutta kuitenkin jälkijunassa mennään noin 600 miljardin verran. Jos tässä otetaan huomioimatta rakennusalan osuus, niin voidaan todeta, että edelleen 600 miljardia on vajaa unionin investointisuunnitelmassa. Junckerin suunnitelma 300 miljardin osuuksineen ja sen verran, mitä saadaan investointipankista ja vielä huomioiden myös rahaston vipuvaikutus, niin varmastikin näin pysytään vastaamaan eurokriisin vaikutuksiin ja näin pystytään luomaan myös uusia työpaikkoja herra Jurker ja herra Katainen joutuvat kylläkin uudastamaan, jotta eri toimielimet, markkinat täällä, mutta myös Aasiassa ja Amerikassa tulevat kilkkaan mukaan. 300 miljardin rahasto on varsinainen haaste, mutta kaikki toivat kuitenkin myönteisiä tuloksia. Ja toivottavasti saa hyvän vastaanoton myös markkinoilla meidän täytyy muuttaa myös kulttuuria asennoitumista. Sopiiko tänne sininen kysymys herra Josef Farialta? Sopiiko sininen kortti herra Farialta? 30 sekuntia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä ei oikeastaan koske nyt tätä puhujaa, vaan pyysin sinisen kort, sinistä korttia edelliselle puhujalle mutta minä en saanut sitä. Toivon, että tämä merkitään pöytäkirjaan. Sain tiedon liian myöhään. Pahoittelen. Seuraava puhuja, Rova van Bremt. Minuutti 30 sekuntia. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter van de Raad. Kiitos, puhemies, neuvostopuheenjohtaja ja komission puheenjohtaja. Aloittaisin lukemalla erään artikkelin otsikon EU on tuhlannut miljoonia lentokenttiin on viisi lentokenttää, Kreikka, Italia, Espanja, Puola. Tässä rakennetaan lentokenttiä, niitä ei välttämättä tarvita, ne ovat liian lähellä toisiaan. Miksi otan asian esille? Siis on noloa lukea tällaisia artikkeleita, jos Eurooppa on sydäntä lähellä, mutta investointia täytyy tehdä. No me SD-ryhmässä olemme pyrkineet tukemaan investointisuunnitelmaa, mutta enemmän pitäisi tehdä lisää investointeja. Mutta ei mihin tahansa, ei mihin tahansa jäsenvaltion tai ministerin mielihankkeeseen – vaan tulevaisuuteen. Täytyisi noudattaa kriteereitä, jotka liittyvät kestävyyteen ja työpaikkojen aikaansaamiseen. Pitäisi luoda pohjaa tulevaisuudelle. Digitaalista toimintaohjelmaa pitäisi tarkastella. Ihmispääoma, energiaunionia, näihin investointeihin satsataan, niin saadaan tulevaisuudelle silattua tietoa. Eikä sellaisia ministerihankkeita kautta johda mihinkään. Kiitoksia. Sitten Sean Kelly. Jälleen puolitoista minuuttia. Uh, Meillä on epävarmuutta, mutta ehkä selkeyttä enemmän nyt Junckerin spekseistä tämän investointisuunnitelman mukaan. Ja jos tämä menestys menestyy, Eurooppa onnistuu, jos se epäonnistuu, niin koko Eurooppa epäonnistuu. Euroopan neuvostolla on nyt valtava vastuu. Euroopan parlamentti tukee sitä, kuten se on kuultu täällä tänä aamuna, mutta on vähän surullista, että puheenjohtaja piti tulla eh, pyytämään neuvostoa antamaan tarvittavat takeet. Myöskin jäsenvaltioiden velvoite on eh, tehdä rakenneuudistukset, joihin ne ovat sitoutuneita. Ja kuten eh, edustaja Weber vastasi tänään Peresille Irlanti, joka neljä viisi vuotta sitten oli ihan roskakoppikoritapaus, niin onnistui kuitenkin huolimatta siitä, että ihmiset kärsivät. Ne nyt siellä nautitaan rakenneuudistusten hedelmistä. Meillä on kasvu 4,8 prosenttia tänä vuonna. Juncker puhui luottamuksesta. Se tarkoittaa optimismia ja luottamusta. 30 prosenttia pk-yrityksistä Irlannista toivovat, että he voivat ottaa uuden, ainakin yhden uuden työntekijän ensi vuonna. Ja tätä toivoa tarvitaan. Jos sitä on, jos jokainen pk-yritys rekrytoisi yhden henkilön lisää, me ratkaisisimme Euroopan työttömyysongelman. Niinpä, talouskasvu, kestävät hankkeet ovat välttämättömiä, eivätkä mitään tällaisia turhuuksia. Kiitän. Kelly. Next speaker. Kiitoksia herra Kelly. Nyt sitten seuraavana Marlene Mitsi, minuutti. Signora President, sir commissario, Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja neuvoston puheenjohtaja, Euroopan täytyy nyt nopeasti tarttua mahdollisuuksiin taloudessa jotta sosiaalinen ja talouden kehitys pääsisi käytiin kriisin jälkeen. Onko uusi suunnitelma oikea vastaus tähän vai tuleeko liian vähän liian myöhään? Me tarvitsemme kyllä tätä suunnitelmaa, mutta olen sitä mieltä, että se ei välttämättä kokonaan pelasta meitä kriisiltä. Meidän täytyy torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Meidän täytyy helpottaa myös sosiaaliturvajärjestelmien asemaa. Siellä on kuitenkin paljon teknisiä kysymyksiä, jotka on vielä täsmennettävä neuvostossa ja komissiossa. Nimittäin mikä on jäsenvaltioiden osuus, suunnitelma, mikä on yksityisen sektorin osuus, kaikki tämä on vielä määriteltävä. Mikä on rahaston hallintomalli? Ja totta kai tässä täytyy välttää vaarallisia rahoitusvälineitä. Suunnitelman menestys riippuu tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Kiitoksia. Sitten herra Karins, minuutti 30. Priekšsēdētais kundze, mēs šodien runājam par investīcijām. Tās mums Eiropā... Niin, tarvitsemme investointeja Euroopassa. Mistä niitä sitten löytää? Tiedämme, että jäsenvaltioiden velka on valtava, eikä meillä ole paljon resursseja, mistä tonkia. Mutta yksityinen sektori valitettavasti huolimatta näistä varoista ei investoi näitä varojaan talouteen. Miksi yksityissektori ei investoi Euroopan talouteen? Vastaus siihen on seuraavanlainen. Euroopasta puuttuu luottamusta, uskomusta, uskomusta Euroopan talouteen. Sääntely on liian raskasta, joustavuutta ei löydy riittävästi. Euroopan komissio on nyt esittänyt ratkaisumallin, miten näitä yksityisiä investointeja voitaisiin houkutella, jotta voitaisiin toteuttaa näitä hankkeita. Mutta hyvät kollegat, jos jäsenvaltiot eivät panosta rakenneuudistusten toteuttamiseen näitä investointeja ei sieltä saada sieltä yksityiseltä sektorilta. Meidän on vähennettävä byrokratiaa, parannettava sääntelyä, se on liian raskasta ja stimuloitava kansallisia budjetteja, jotta emme ylivelkaannu. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja sitten herra Uihelei, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat. Unkarissa meillä on sellainen sananlasku, jossa puhutaan siitä, miten talouskriisi on hajottanut perheitä. Ihmiset ovat joutuneet muuttamaan kodeistaan, nuoret ihmiset eivät saa oikeastaan mahdollisuuksia tavata isovanhempiaan sen vuoksi, että on täytynyt muuttaa toiseen maahan. On käsin kosketeltavia sosiaalisia jännitteitä maissa, jossa on paljon Itä-Euroopasta tulevia työntekijöitä. Sama tilanne kuitenkin kotona. Ei ole tarpeeksi lääkäreitä, päteviä ihmisiä. 600 000 nuorta ihmistä on muuttanut viime vuosina pois Unkarista. Eli konkreettinen toimitus on nyt komissiolta, että mitä voidaan auttaa nuoria ihmisiä löytämään paikkansa. Ei pelkästään käytetä Skype-ohjelmistoa jotta pidetään yllä suhteita vanhempia ja isovanhempia. Kasa für eine Minute 30. Seuraavaksi sitten puolitoista minuuttia herra Kasa. Signora President. Kiitos puhemies. Kiitos myös komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille hyvin tärkeästä askeleesta eteenpäin. Se on tärkeää kasvulle Euroopassa. Nyt haluaisin kuitenkin ottaa esille erään toisen ongelman, joka liittyy sekin Eurooppaan, nimittäin Ukraina ja Venäjä. Puheenjohtaja Juncker ei tästä juurikaan puhunut, neuvoston toki. Meillä Maltalla kävi kansainvälisiä asiantuntijoita ja ilmeisesti Moldovasta on tulossa enemmän pakolaisia eikä tämä ole pelkästään Maltan ja Italian ongelma, vaan tämä on eurooppalainen ongelma. Ei voi olla niin, että me olemme yksin näissä tilanteissa, kun vakavia ongelmia on, kun maahanmuuttajia tulee varsinkaan Pohjois-Afrikasta. Komission on tehtävä edelleen työtä, kuten parlamentti on tehnyt, ja nyt neuvostonkin on ryhtyvä toimiin, eikä vain puhuttavaan. Todella vahinko että puheenjohtajavaltio Italia ei puhunut tästä edes viime päivinä puheenjohtajuuskaudellaan. Maita ei saa näin kohdella. Meidän täytyy osoittaa todellista solidaarisuutta. Tämä on inhimillinen strategia, koska teidän pitäisi hävetä jäsenvaltioissa, että te sallitte tämän strategian tapahtuvan välimeren. Nyt on ryhdyttävä toimiin eikä vain puhuttava. Kiitoksia herra Kasa. Sitten edustaja Balas, myöskin minuutti. Oui, euh, monsieur. Euh, Puhemies Juncker, neuvoston edustaja Weber ja Lambsdorff sanoivat, että Ranskan pitää tehdä rakenneuudistuksia. Toivottavasti he ymmärtävät, että se naurattaa Marine Le Penniä. Tämä on se tulos tästä jatkuvasta puheesta. Mutta jos pureudun asian ytimeen, kysymys on seuraavanlainen. Tällä hetkellä Euroopassa on deflaatiokierre ja myös muualla maailmassa. Eikö meillä ole rakenneuudistusten, liberaalien rakenneuudistusten kautta mahdollista pienentää työ, ähm, työvoiman hintaa ja tällä tavalla saada deflaatiokierre loppumaan? Tarvitsemme yksityisiä investointeja Tiedetään, että meillä on hyvin vähän julkisia investointeja ja hyvin vähän yksityisen kulutuksen kasvua. Juncker, eikö ole tässä ristiriitaa sen suunnitelman välillä, jonka te olette esittäneet, ja julkisten investointien välillä, joiden pitäisi myös houkutella niitä yksityisiä investointeja, kun tällä hetkellä tämä ei vakuuta investoijia eikä markkinoita. Kiitän. Seuraavana Teo puolitoista minuuttia. Kiitos. Kiitos, hyvä puhemies. Totesitte, että olette esittänyt kunnianhimoisen kasvusuunnitelman. Ja on tärkeää, että se täytäntöönpannaan välittömästi, koska eteläiset köyhät maat eivät enää kykene juurikaan kestämään mitään lisää. Jäsenvaltiot ovat riippuvaisia toisistaan ja joidenkin yhteiskunnat ovat ihan hirvittävässä tilassa. Yksityiset investoinnit eivät tapahdu ilman yhteiskunnallista vakautta ja taloudellista poliittista vakautta. Tämä, tällä on seurauksensa myös kansalaistemme tuloihin. Kypros, Portugali, Kreikka, Espanja, kaikki kärsivät yhteiskunnallisista vakavista ongelmista. Kuka pyrkii investoimaan tämän tyyppisissä olosuhteissa? Kreikka on käymässä lähi uutta poliittista kriisiä. Ihmiset puhuvat esimerkiksi eurovyöhykkeestä poistumisesta, mikä vaikuttaisi kaikkien eurovyöhykkeen maiden talouksiin. Monet puhuvat myöskin valtion velasta, obligaatioista ja sitä, mitä voidaan tehdä pörssissä. Kyproksen tilanne on myöskin erittäin huolestuttava. Minä uskoisin, että meillä voi olla tässä käsissä erittäin vakava ongelma ja koko eurovyöhyke tällä tavalla tuhotaan. Rodriguez. Rodriguez ja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. The next uh, European Council will be... Seuraava Euroopan neuvosto on todella ratkaiseva. Tarvitsemme käänteen Euroopassa. SRD ryhmä haluaa tukea komissiota ja neuvostoa siinä, että jäsenvaltioita kehotettaisiin noudattamaan sitoumuksiaan. Ensiksikin on hyvin tärkeää, että meillä on investointirahasto, joka on strateginen luonteeltaan, ja sillä voidaan tukea tärkeitä investointeja, joita Euroopassa tarvitaan. Tiedämme, että me tarvitsemme tähän jäsenvaltioiden myötävaikutuksen pääomaa ja myöskin kansallisia osuuksia täytyy neutralisoida. Tämä on siis hyvin olennaista seuraavassa Euroopan neuvostossa. Toinen tärkeä kysymys liittyy veropolitiikkaan, koska tässäkin tarvitsemme käännettä ei pelkästään vain avoimuuden suhteen, vaan on taattava myös, että verot maksetaan niissä maissa, joissa voitotkin tehdään. Ja tämä on se sitomus, jonka komission puheenjohtaja juuri antoi ja kolmas tärkeä asia on se valtuutus, joka on annettu nyt talous- ja rahaliittoa silmällä pitäen. Jos halutaan todella pitää yllä kilpailukykyä ja tarvitaan lisää lähentymistä. Ilman lähentymistä ei ole tulevaisuutta euroalueella. nun Herr Kiitokset herra Leifrit puolitoista minuuttia. Kiitos hyvä puhemies, arvon kollegat. Euroopan yllä on varjo, epäoikeudenmukaisuuden varjo ja sen jokainen tuntee. Joka ikinen kansalainen on tyytymäinen tähän epäoikeudenmukaisuuteen, joka vallitsee EU:ssa. Se koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat kovasti töitä tehneet ja tilanne ei kuitenkaan ole parantunut viime vuosina. Toisaalta suuret pankit, ääririkkaat, suuret konsernit hyödyntävät, tästä, hyödyntävät tätä tilannetta, tätä epäoikeudenmukaista tilannetta. Ja jos tämän tilanteen korjaamisessa ei onnistuta, ongelmat kasvavat koko ajan. Jos kansalaiset pitävät kokonaisuutta epäoikeudenmukaisena, he eivät ole valmiit tukemaan sitä. Ja tällöin kukaan ei halua yhtenäistä Eurooppaa tukea. Ja Tämä aiheuttaa ongelmia ja tähän ongelmaan tulee ratkaisu löytää ja myöskin tämä epäoikeudenmukaisuuden ongelman ratkaistava. Herra Laifri, tässä on ongelmia Kreikan kanavan kanssa, mitä tulkaukseen tulee. Ilmeisesti nyt tämä ongelma on hoidettu. Niin en nyt Kreikkaa osaa, en tiedä onko se ongelma tässä, mutta voin tietysti vaihtaa englanniksi. Olkaa hyvä, nyt voitte jatkaa ihan normaalisti. Olkaa hyvä, voitte jatkaa. Eli epäoikeudenmukaisuuden tilaan tulee puuttua EU-ssa. On epäoikeudenmukaista, mitä tulee verotuksellisiin kysymyksiin. Näihin on puututtava. Ja on tärkeää, että lait ovat tasavertaisia. Se on yksi perusarvoista. Emme voi solmia kauppasopimuksia ja mahdollistaa erityistuomioistuimet konserneille ja sitten normaalin kansalaisen tilanne on ihan toinen. Meidän on ponnisteltava oikeudenmukaisemman EUn puolesta, muutoin emme pääse näistä ongelmista eroon. Kiitokset, hyvä puhemies. Pidin kiinni, vaikka kaikki eivät välttämättä ymmärtäneet, mitä sanoin. Kiitos, että piditte puheajasta, nekin vaikka näitä teknisiä hankaluuksia tulkkauksen kanssa oli. Ja sitten herra Tang, olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Komission investointisuunnitelma on äh, pettymys poliittiselle ajattelulle ja eurooppalaiselle talo- taloudelle. Tässä on äh, rajoittunut budjetti, jota pitäisi vapauttaa, ja lisäksi pitäisikin ottaa jäsenvaltioita neuvostossa olemaan mukana yhä enemmän tässä investointisuunnitelmassa. Mutta jäsenvaltiot eivät ole sitä niin helposti valmiita tekemään. Vaaditaan lisäponnistuksia mailta. Jäsenvaltiot puhuta, vaadimme taloudellista osallistumista Jotta kaikki olisi aivan selvää, meidän täytyy nimenomaan saada aikaiseksi tilanne, jossa meillä on sekä julkisia että yksityisiä investointeja, sillä vasta silloin saadaan tilanne parannettua eurooppalaisille. Fleckenstein seuraavana puheenjohtaja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Muutama sana siitä, mitä Ukrainan osalta Euroopan neuvostolta odotamme selkeitä sanoja ja sen jälkeen selkeää toimintaa ja tukea valitulle hallitukselle ja varsinkin eh, presidentti Poroshenkolle. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tuetaan solmitun aselevon toteutumista ja tästä voidaan siinä keskustella myöskin Venäjän kanssa ja olisi tuettava humanitaarisen tilanteen parantamispyrkimyksiä varsinkin maan itäosassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuetaan sellaisen konseptin työstämistä, joka hajauttamiseen pyrkii ja tuettaisiin myöskin reformiohjelman tukemista, jonka hallitus on esittänyt. Juurikaan muutoksia ei vielä ole saatu aikaan, mutta on tärkeää, että Ukrainan ihmiset huomaavat, että uudistuksia todella tapahtuu. Tietysti tietotaitoa tarvitaan, tarvitaan myöskin taloudellista tukea, jota mekin voimme tarjota jotta varsinkin nämä sosiaaliset ongelmat saadaan hoidettua tällaisessa siirtymäkauden ajanjaksossa. Kiitos. Fleckenstein, es gibt eine blaue... Herra eh, Fleckenstein, täällä on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Meine Frage lautet... Eh, Kysyn seuraavaa Taloudellinen tuki, sen tarjoaminen. Ukraina on konkurssin partaalla ja taloudellisen tuen tulee olla todella 10 miljardien suuruista. Katsotteko, että EU voi pelastaa Ukrainan toimia samoin kuin Kreikan yhteydessä? sitä pelastaessa. No, ei sitä ehkä pelastettu vielä ole, mutta kuitenkin eh, yli 100 miljardia pumpattiin Kreikan suuntaan. Haluatteko samoin menetellä nyt Ukrainan kanssa? Puoli minuuttia. Niin, Euroopan unioni yksin ei tässä onnistu, mutta taloudellista tukea ilman muuta tarvitaan. Jos, niin kuin sanoitte, halutaan pelastaa Ukraina yhdessä jäsenmaiden kanssa, yhdessä Maailmanpankin kanssa ja muiden tahojen kanssa uskoisin, että tässä voidaan onnistua sillä laajuudella, että maan eh, reformit saadaan käyntiin, koska ei ole tietenkään järkevää, järkevää mm, rahoittaa, jos rahoitus ei johda pohjaisen kehitykseen. Tästä varmasti olemme yhtä mieltä. Catch the puheenvuorojen yhdeksän kappaletta ja puheajoista on pidettävä kiinni. Mercedes Presso puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Itse pidän Junckerin suunnitelmaa varsin mielenkiintoisena, jos tällainen väline todellakin aikaan saadaan. Ja siinä huomioidaan joustavuus jäsenmaiden suuntaan, mutta toisaalta eh, sitä hyödynnetään EU-tasolla ja näin taataan hyvät investoinnit. Esitän kysymyksen puheenjohtaja valtion edustajalle. Eurooppa-neuvostosta puhuttaessa kysyisin, mitä tämä tarkoittaa ja kun jäsenmaiden investoinnit ovat melko rajalliset, ja tämä eh, kerrannaisfaktori eh, tämän myötä toivottavasti saadaan investoinnit kasvuun päin Euroopassa 300 miljardin kolmen vuoden suunnitelma, eh, Junckerin suunnitelma ei välttämättä kuitenkaan riitä tätä investointivajetta tilkkimään Eli millä tavalla tähän sitten muuten on ajateltu puuttua? Kiitokset ja Vattes Naria seuraavana, olkaa hyvä. Meillä on oltava jo työ tehtynä. Öö, en hyväksy teidän öö, laittomia niin- kommenttejanne minun maastani tiedämme, mikä on poliittinen identiteetti, niin Teillä ei ole oikeutta sekaantua Kreikan sisäisiin asioihin. Teidän on oltava poliittisesti puolueeton näin jo siitä lähtien, kun olette ollut komission puheenjohtaja. Pyydän teitä lopettamaan sekaantumisen Kreikan sisäisiin asioihin. Mitä teettekään, ette pysty tämän muistion, Kreikan muistion takana olevia ystäviänne pelastamaan. Se on tarkoituksenne ja te ja ystävänne kanssa eivät voi jatkaa tätä aloittamaanne työtä Kreikassa, vaan meidän on päästävä eroon ulkomaisista lainoittajista sekä troikasta ja tarvitsemme ver- velkojen anteeksi antoa. Jotis, Jotis, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tuleva neuvoston kokous tarkastelee Turkin rikkomukset, jotka kohdistuvat kansainväliseen lainsäädäntöön ja yhtenäiselle talousvyöhykkeelle siirtymisen Kyproksen alueella. On tärkeää, että näitä asioita käsitellään siellä Valitettavasti kuitenkin jotkut jäsenvaltiot antavat Turkin käyttäytyä tällä tavalla. Ja se mitä tapahtuu on, että Turkki vain tästä kerää lisää rohkeutta ja jatkaa samalla laittomalla tavalla, jota ei voi hyväksyä. Hyvät kollegat, jos me emme näe, että Turkki todellakin edistyy askeleissaan kohti Euroopan liittymistä, meidän täytyy varmistautua siitä, että se on vakavissa, kun se pyrkii täyttämään niitä sitoumuksia, joita se on tehnyt ihmisoikeuskysymyksiä, että se ei enää puutu Kyproksen sisäisiin asioihin. Anna Gomez, puheenjohtaja, yksi minuutti, olkaa hyvä. Is forced now to open... Minun koti kaupungissani koulujen on avattava ruokalat ei pelkästään vain koululaisille, vaan myöskin heidän työttömyyden vanhemmilleen. Ettekö häpeä, herra Juncker, että Portugalin kaltaisessa maassa täytyy toimia tällä tavalla ja nyt todella sitten tämä talouden veturi on muuttunut tällaiseksi. Eikö muka ole rahaa sijoittaa näihin julkisiin palveluihin, kun kuitenkin EUn ulkopuolella veroparatiisit saavat valtavia summia niiltä, jotka eivät halua maksaa verojaan EUssa. Aikooko komissio ja neuvosto kantaa vastuunsa? LuxLeaks-skandaalin nostattaman hälyn myötä ja kuinka tätä verodumppausta myöskin hoidetaan, jotta saataisiin olla reilua kilpailua yksityisille yhtenäismarkkinoille ja kuinka todella saataisiin verorikolliset vankilaan ja tervehdyttäisiin tätä eurooppalaista rahoitusjärjestelmää ulkoasioista. Pyydän, että Venäjä, Turkki ja Ukraina eivät enää jumiuta ulkoasioissa meidän toimintaamme. Danke. Äh, die nächste Rednerin. Maria Kusman, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Espanjassa tiedämme oikein hyvin, mikä tämä Junckerin investointisuunnitelma oikein on, sitä ei meille tarvitse selvittää, koska olemme jo aiemminkin sen soveltamisesta kärsineet, että tämän suunnitelman pilottiprojekti oli tämä Castor-ohjelma, jossa todella yhtenä sijoittajana oli EIV, e mutta tämä projekti meni todella pieleen ja tämä maksoi aivan valtavasti veronmaksajien rahaa herra Florentino Perezille. Äh, rahat menivät äh, Real Madridin puheenjohtajalle, mutta erityisesti myöskin kolmanneksi suurimmalle maailman, äh, raken, maailmassa rakennuttajalle. Ja itse asiassa kysymys on tästä juuri Junckerin suunnitelmassa. Julkista rahaa mm, menee suuriin yksityisiin investoihin ja ne ovat monta kertaa aivan hyödyttömiä. Tämä todella on Junckerin investointisuunnitelma kenen nimissä näitä suunnitelmia oikein tehdään? Ivo Väidi, eine Minute. Alviola Kusmani, puheenjohtaja, yksi minuutti. Gospod Juncker, jäs bi vam rat čestital. Haluaisin täydentää tästä vielä hieman, jatkaa näistä uusista ideoista. Tässähän on kaksi päivää jo tätä asiaa tarkasteltu ja Junkerkin on ollut täällä kuuntelemassa. Haluaisin esittää oman huomioni. Pidän tätä esitettyä investointisuunnitelmaa hyvänä, mutta kokenema toivoisimmat, että komission ehdotus olisi sellainen, että se huomioisi myöskin demografisen kehityksen Euroopan unionissa, ja siihen ei ole tässä lainkaan puututtu. Olisi tärkeää tämä kysymys lähitulevaisuudessa myöskin nostaa esiin. Letsos ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστό στην αρχή. Neuvoston huippukokous on aina ollut kiinnostunut uusista ohjelmista ja siitä, että otetaan ihmisten taskusta rahat pois ja annetaan se monopolisteille. Meitä ei saisi kuitenkaan hämätä se tosiasia, että nämä uudet menettelyt ovat ihmisoikeuksien oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisia. Neuvosto pyrkii nyt tarkastelemaan sitä, millä tavalla se voisi tukea työväenluokan vastaisia hallituksia, niin kuin meillä Kreikassa tällä hetkellä on. Ja riippumatta siitä, että meillä on valtavia ongelmia vaalijärjestelmässä, oppositiolta varastetaan paikkoja ja yhteiskunta väsyy kaikkeen tähän, niin tästä syystä komission puheenjohtaja Juncker pyrkii pelastamaan nahkansa suhteessa Kreikan hallitukseen. Puhuja keskeytetään. Äh, ich nehme keine Blue Card. Catch the Eye-menettelyssä ei sinisiä kortteja. Tässä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Diva Sanji, olkaa hyvä. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Én két dolgot szeretnék szóba hozni. Puhemies, haluan ottaa esille kaksi asiaa. Yksi on jo tullutkin näissä sinisissä korteissa esille. Haluan kiinnittää Junckerin huomioon siihen, että veropetokset ja veronkierto ovat asia, jotka eivät millään lailla näitä veroongelmia ja verorikollisuutta kokonaisuudessaan kata, koska on yliverotusta ja joskus tämä aiheuttaa ähm, ähm, harmaata taloutta. Minun maassani Unkarissa esimerkiksi meillä on esimerkkejä äh, esimerkiksi elintarvikkeiden vähittäisessä kaupassa 27 prosenttia on siellä arvon lisäverona äh, ja äh, tämä todella johtaa vähittäiskaupassa, elintarvikkeiden vähittäiskaupassa harmaaseen talouteen. Haluaisin, että tätä investointipakettia toteutettaisiin sillä tavalla, että ei vietäisi kaikki olemassa olevia varoja pois. Venova sitten viimeisenä puhujana. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Herra Juncker, tulevina päivinä teidän on puututtava monenlaisiin ongelmiin. Ensinnäkin Ukrainan tilanne se ei ole suinkaan kohentunut. Ja unionin kansalaisille tämä kaikki tulee varsin kalliiksi. Ja me tarvitsisimme itsekin näitä varoja. Ja toisaalta sitten Euroopan unionin aina vain heikkenevä taloudellinen tilanne omassa maassani keski, palkka on varsin alhainen ja työttömyysluvut korkealla. Nämä ovat aiheita, joihin teidän tulisi puuttua ja miettiä sopivaa ratkaisua. Ja tärkeää olisi, että huippukokouksessa myöskin nämä kysymykset otettaisiin esille. Vielä tässä ennen joulua toivoisin, että pyritte löytämään kansalaisia ongelmia, ongelmiin sopivat ratkaisut. Jean-Claude Juncker. Ja nyt komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saa puheenvuoron. Jos vain mahdollista, niin toivoisin, että ette ylitä viiden minuutin puheaikaa. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bewundere. Hyvä puhemies, arvostan huumorintajuanne ja ilman muuta pyrin noudattamaan tätä ehdotustanne, koska minun täältä jo yhdeltä toista piti lähteä. Ja todellakin tämä loppupuheenvuoro, ehkä voin kiteyttää sen yhteen minuuttiinkin. Eilen toissapäivänä ja aikaisemmissa keskusteluissa olen esittänyt varsin kattavia vastauksia kysymyksiin. Ja en tiedä, en välttämättä lähde kaikkia tässä vaiheessa toistamaan koska monet ovat täältä salista jo poistuneet. Mutta jotta asia ei jää epäselväksi, toteaisin vielä kertaalleen, että voimme kyllä toteuttaa tämän investointisuunnitelman ja kiireellisestikin, ja tähän tarvitaan tietysti Euroopan parlamentin tukea ja tarvittavat asiakirjat parlamentti tulee saamaan tammikuussa ja toivon, että parlamentti sitten nopeasti ottaa asian käsittelyn. Investointiohjelma eh, tarvitsee myöskin hallitusten tuen ja aika kuluu koko ajan. Ja olen oppinut sen, että kuudelta hallituksen päivältä olen kuullut sen, että eh, parlamentti olisi hyvä ensimmäinen askel olisi otettu, mutta paketti olisi jäänyt liian pieneksi, mutta tähän päivään mennessä kukaan ei ole tehnyt konkreettista ehdotusta siitä, millä osuudella on valmis osallistumaan tähän takusummaan. Eurooppa-neuvosto huomisessa ja ylihuomisessa kokouksessaan uskoisin tulee tarkastelemaan tätä kokonaissummaa e, ja katsotaan, onko jokainen valmis pitämään kiinni siitä, mitä viime viikkoina investointisuunnitelmasta on sanonut. Jos, niin silloin varmastikaan ei ole ongelma saada tätä ohjelmaa käyttökuntoon sopivan suuruisena. Eli meillä ei ole julkisia varoja, jotka voimme ottaa käyttöön Eh, jos emme halua eh, vajetta lisätä ja velkataakkaa lisätä. Ja näin ollen pitäisin järkevänä sitä, että Euroopan talousarviosta eh, mahdolliset irrotettavat varat voidaan saattaa investointeja hyödyttämään ja reaalitaloutta hyödyntämään. Jos yksityinen pääoma ei halua sijoittaa Eurooppaan, niin kuka sitten tuleeko verovelvollisen ottaa tämä velvoite ja velvollisuus. On erittäin tärkeää, että komissio ähm, lähtee käynnistämään tätä hanketta, mutta yksin se ei voi sitä tehdä. On erittäin tärkeää hyödyntää asiantuntijoita, jotka ymmärtävät taloudesta riittävän paljon mutta paineet ilman muuta ovat valtavan kovat eri suunnilta esimerkiksi hallitusten taholta. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että hankkeet ovat sellaiset, että niissä on pitkän aikavälin kasvupotentiaalia – ja että ne voidaan ähm, taloudellisesti myöskin hyvin tukea. Mitään uusia kappeleita eikä katedraaleja tarvitse äh, lähteä rakentamaan, niitä on jo tarpeeksi. On tärkeää, että katsotaan, mihin hankkeisiin ähm, tukea äh, voidaan myöntää. Hankkeiden tulee olla järkeviä ja hyödyllisiä. Ja tietysti kannattaa katsoa, mitä muuta voi tehdä kuin esimerkiksi rahoittaa jonkinlaisia ydinenergiahankkeita. Siihen suinkaan ei korissia pyri. Energiamix tietysti on pääpiirteissään jäsenmaiden asia, eikä suinkaan asia, johon komissio voi hoitaa. Je ne suis pas du tout impressionné par ceux qui depuis quelques jours... Ne, jotka ovat jo jonkun aikaa ovat pyytäneet, etten sanoisi mitään, niin jotkut ovat taas pyytäneet, että sanoisi jotakin. No, minkä takia komission puheenjohtaja ei saisi kertoa näkemyksiään? Täällä äh, hyvin usein te keskustelette kansallisina parlamentaarikkoina, ettekä Euroopan parlamentin jäseninä myös. Joten minähän olen poliitikko ja pyydän, ette kiellä minua puhumasta. Minä haluan sanoa, mitä mieltä olen. Kaikki voivat komissiota kritikoida, mutta ko, että komission pitäisi vaieta, ei, komissio ei vaikene. Danke, Herr Kommissionspräsident, und ich hätte Ihnen auch... Kiitokset komission puheenjohtaja. No olisitte nyt vielä muutaman lisää minuutin saaneet. Sanoin, että jos vain mahdollista. Kiitos. Ja sitten vielä neuvostosta herra Della Vedova ja jos mahdollista pitäytykää tekin viiden minuutin puheaikaan. Anche meno di cinque minuti. Vähempikin riittää, hyvä puhemies. Hyvät jäsenet, edustajat, haluan omalta osaltani kiittää tämän aamuisesta käydystä keskustelusta. Enkä lähde ennakoimaan eh, huomisen Euroopan neuvoston tuloksia. mutta ilman muuta alustuksessani tulen huomioimaan täällä kuullun ja myöskin täällä esitetyt kriittiset huomiot, toisaalta myöskin rohkaisevat sanat, joita esitettiin yleissuunnitelmaan liittyen, mutta myöskin sektorikohtaisen tarkastelun liittyen. mitä tulee tähän keskusteluun e, investointisuunnitelman tiimoilta, tämä niin sanottu Junckerin suunnitelma. Eurooppa-neuvostohan on ensimmäinen eh, uuden puheenjohtajuuden alaisuuden, Donald Tuskin alaisuudessa ja myöskin eh, uusi eh, Jean-Claude Junckerin komission alaisuudessa tai aikana järjestettävä Eurooppa-neuvoston kokous. Ja vaikka näissä tehtävissä henkilöt ovat uusia, on selvää, että kokemusta muuten näillä henkilöillä on varsin paljon. Italian puheenjohtajuuskausi myöskin päättyy ja siksi haluaisin eh, toivotella onnea menestystä eh, huomiselle Eurooppa-neuvostolle, mutta ilman muuta myöskin jatkolle ja jatkossa. Kiitos kaikille. Die Aussprache ist nun Kiitokset.